Ladies and gentlemen, nyt aloitamme mielenkiintoisen iltapäivän ja toivotan kaikki tervetulleeksi. Voi olla, että meitä tulee vielä enemmän, koska varmasti monet parlamentin jäsenet järjestelevät matkalippujaan, koska tämä Islannin tulivuoren purkaus on kyllä muuttanut tätä meidän henkilökohtaisia suunnitelmia aika paljon. Mutta tervetuloa kaikille ja erityisesti tervetuloa meidän keynote speakerimme rouva Stephanie Griffith Jones. Hän on professori eh, Columbia yliopistossa New Yorkissa. Tervetuloa lämpimästi ja teidän asiantuntemuksenne on todellakin laaja, mukaan lukien globaalit pääomavirrat, erityisesti nouseviin talouksiin ja pääomavirtojen hallinta latinalaisessa Amerikassa, Itä-Euroopassa, Saharan alapuolisessa Afrikassa ja erityisesti luonnollisesti tämä kansainvälinen finanssiarkkitehtuurin muutos. Erityisesti olette perehtyneet tähän Basel kakkoseen, fundeihin ja niin edelleen. Eli hyvin ajankohtainen ja, ja tärkeä, tärkeä vieraamme tänään. Tervetuloa ja puheenvuoro on teidän. Haluan muistuttaa vielä tämän komitean kokouksen ja osallistuville, että tämä kokous tulee netistä ulos ja ja toivon, että puhujat eivät puhu erittäin nopeasti, vaan yritätte puhua niin, että tulkit voivat olla mukana tässä, tässä, koska parlamentin parhaiten perinteiden mukaan tämä on sitten tulkittu monilla eri kielillä. Tervetuloa vielä kerran ja olkaa hyvä. Yes. Um, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Uh, make a presentation. Kiitoksia, sain tulla pitämään esityksen tässä erittäin tärkeässä valiokunnassa näin avainkysymyksestä. Ehkä pitää mainita, että 30-luvulla oli teidän kaltaisen, kaltaisempi valiokunta olemassa silloinkin. Se teki erittäin tärkeitä lainsäädännöllisiä uudistuksia. USAssa silloin, joten teillä on suuri tilaisuus muuttaa asioita. Kaksi asiaa, joita tänään varsinaisesti haluan käsitellä. Pääasia on varmaankin se, minkälainen rahoitusjärjestelmä on tarpeen maailmantaloudessa, jotta voidaan tukea paluuta kestävään taloudelliseen kasvuun ja miten Eurooppa voi johtaa tässä pyrkimyksessä? Niin, että saadaan sellainen rahoitussektori aikaan, joka ei ole tällainen taakka, niin kuin viime vuosina on tilanne ollut, vaan päinvastoin siitä tulee ratkaiseva tuki kasvulle mutta ennen kuin puhun roolista, joka rahoitusmarkkinoilla pitäisi olla ja miten pitäisi voida yksinkertaistaa ja muuttaa sitä niin, että se on tällainen huono isäntä, niin tulisi hyvä renki reaalitaloudelle means to an end, että sillä päästään tulokseen, niin kuin Pomoni sanoo yleensä. Haluan antaa hiukan taustoja makrotaloudellisesta kontekstista, erityisesti maailmantaloudesta, mutta keskityn hieman enemmän kehitysmaihin. Mielestäni, kuten monet teistä tiedätte paremminkin kuin minä, yksi pääsyistä, minkä takia maailma on välttynyt 30-luvun kaltaiselta suuretalamalta, johtuu ensinnäkin vahvoista mm, suurepoliittisista tai suunnata vastaantaistoista poliitikoista, joita on toteutettu kehitysmaissa ja myös kehittyneissä maissa ja myös kehitysmaissa tietysti Kiinassa. Tämä vahva makrotaloudellinen reaktiovastaus auttoi välttämään toisen suuren laman, joten on tällaista poliittisesti eteenpäin vietyä monen nopeuden elpymistä, vaikka voidaan arvostella poliitikoita siitä, että eivät pystyneet estämään kriisiä vapauttamalla esimerkiksi rahoitusmarkkinoita liikaa, eivätkä toteut- saaneet aikaan tarvittavaa lainsäädäntöä, niin kuitenkin voidaan ylistää heitä siitä tai kiittää siitä, että suuri lama 30-luvun tyylin välttyi. Kuitenkin riskejä on jäljellä esimerkiksi kannustimia vedetty pois liian aikaisin. Aina tähän liittyy vaara siitä, että kriisiin mennään uudestaan. Tai mikä liittyy kasvuun kehittyneessä maailmassa. Mutta ehkä ensin pitäisi pohtia sitä, lyhyesti, mitkä olivat menestyksen syitä. Ensinnäkin poliittinen väliintulo kehittyneessä maailmassa, mutta kehittyvässä maailmassa myös. Me olemme nähneet nyt erittäin vahvan keinsiläisen reaktion Kiinan kaltaisissa valtioissa, muissakin Aasian maissa, niin että todella on elvytetty voimakkaasti vastauksena kriisiin. Erityisesti myöskin jotta tuettaisiin tilanteessa, jossa vienti on vähentynyt valtavasti. Tässä maissa myöskin kettelisessä maailmassa on pelastettu rahoituslaitoksia. Ei tietenkin ihan täydellisesti, mutta kuitenkin. Ja sitten toinen asia vielä, jota ei usein mainita. Pelastustoimenpiteiden yhteydessä poliittinen johto ei samanaikaisesti, kun pelasti rahoitus laitoksia, ei laittanut kunnon ehtoja ja sääntöjä sille, mitä rajoja pitäisi olla bonuksille, miten lähdetään lainaamaan rahaa uudestaan ja siihen, että rahoituslaitoksia pitää myöskin verottaa niin, että rahoituslaitokset maksavat oman reilun osuutensa. Ja nyt kaikesta neuvotellaan voimakkaamman rahoitusjärjestelmän puitteissa. Toinen syy mielestäni tälle elpymiselle on ollut se, että on ollut toinen moottori. 30-luvulla ei ollut mitään Kiinaa. Nyt meillä on ollut voimakas talous, paljon valuuttavarantoa ja melko voimakas rahoitusjärjestelmä, joka voi siirtyä hyvin nopeasti elvytystoimiin ja lisäämään luottoa hyvin nopeasti. Kiina, Intia ja Brasilia hyvin pitkälti vielä näytti julkisesta pankkisektorista, joten siellä on neuvoteltava. Ei ole neuvoteltava samalla tavalla, vaan sanotaan vain pankeille, että on lainettava. Julkiset pankit itse asiassa lainasivat Kiinassa enemmän kuin mitä hallitus toivoi. Siksi voimme oppia mielenkiintoisen asian. Ne maat, kehitysmaat mukaan lukien, joilla on suuret laitussektorit, Brasilia, Kiina ja Intia, voivat ajaa tällaista laajentunutta luototuspolitiikkaa, joka täydentää suhdannepolitiikkaa, finanssi- ja rahapolitiikkaa, ja tämä kompensoi esimerkiksi sitä, että saatiin vähemmän kansainvälisiä luottoja – muut maat, kuten esimerkiksi Chile, jolla oli hyvää finanssi- ja rahapolitiikkaa, suhdannepolitiikkaa, ei voinut käyttää tällaista välinettä, koska julkiset pankit luovat pienemmän osan koko pankkisektorista, joten luototusta ei voitu lisätä yhtä paljon. Ja siksi kasvaakaan ei ollut niin paljon. Joten minusta tuntuu, että voimme johto päätöksen omaisesti tästä nopeasta analyysistä esittää, että keinsiläiset toimet toimivat, erityisesti silloin kun makrotaloudellisesti oli toimittu hyvin varovaisesti, pystyttiin tällaisiin finanssi- ja rahapolitiikkaan, suhdepolitiikkaan, joka toimi. Ja silloin oli myös enemmän välineitä, kuten julkiset pankit. Nyt pääsenkin aiheeseen, johon halusin lähinnä keskittyä minkälaisen rahoitussektorin me tarvitsemme, jotta elpymisestä voidaan huolehtia edelleen. Ennen kaikkea tiedämme, mitä me emme halua. Me emme halua sellaista järjestelmää, joka johtaa tiuhan esiintyviin kriiseihin, jotka maksavat paljon. Toisaalta haluamme järjestelmän, sellaisen talousjärjestelmän, joka kriisin aikana, joka on syntynyt itse järjestelmästä tai muiden talouden ulkoisten shokkien takia, voi selvitä suhdannepoliittisesti siitä. Ei niin, että sitä huonommin. Ja kolmanneksi, yhtä tärkeänä ja vielä tärkeämpänäkin, haluamme katsoa, että saamme aikaan kestävää kasvua tukemalla yrityksiä, pk-yrityksiä ennen kaikkea, tukemalla tavallisten ihmisten tarpeita asuntolainen osalta esimerkiksi kestävällä tapaa. Tämä Vaikuttaa melko monimutkaiselta, mutta on oikeastaan aika yksinkertainen asia. Meillä on ollutkin aika yksinkertaisia järjestelmiä, jotka ovat toimineet melko hyvin. Jossain maassa, kuten Kanadassa, on edelleen. Euroopassakin oli sodan jälkeisinä vuosina kasvua Euroopassa oli paljon. Jossain kehitysmaissa myös, koska on opittu paljon tuoreista kriisistä. Jos meillä olisi kolme tavoitetta, niin pitäisi ehkä olla myöskin kolme välinettä. Ensimmäisen välineen pitää olla säätely, jotta voidaan toimia, kun näytösjärjestelmä on hyvin vapautunut. Silloin tarvitaan myöskin sääntelyä. Ja eilen oikeastaan eniten tukea saatiin presidentti Obamalta, joka käytti melko tiukkaakin käyttää, kun hän puhui siitä, että tästä kriisistä ennen kaikkea opitaan, että pitää puuttua tällaiseen – vääränlaiseen ra- rahoituspolitiikkaan. Tässä on kyse siis Yhdysvaltain presidentistä, kun hän puhuu ja hän sanoi, että me emme voi hyväksyä sellaista järjestelmää, jossa ihmiset ottavat valtavia riskejä ja olettavat, että heidät pelastetaan. Tämä ei käy siis enää päinsä. Puhun sääntelystä vähän enemmän muutaman minuutin kuluttua. Toiseksi, kuten annoin jo ymmärtää, meidän pitää ajatella uudestaan julkisten pankkien roolia kun ajatellaan luotonantoa, suhdannepoliittista luotonantoa, ja että täytetään markkinoiden aukot silloin, kun markkinoilla aukkoja on. Joko niin, että annetaan lainaa itse tai kannustetaan yksityistä sektoria antamaan lainoja. Itse asiassa Euroopassa minusta meillä on hyviä instituutteja, kuten Saksassa ja Espanjassa, ja eurooppalainen instituutio myös, jota arvioin tällä hetkellä Euroopan investointipankki. Se on ollut edelleen arvokas väline, jotta voidaan rahoittaa esimerkiksi eurooppalaista infrastruktuuria, jota ihaillaan muualla maailmassa. Missä tahansa kehitysmaissa kuljen ihmiset haluavat oppia ja katsoa, miten voisivat luoda jotain samantyyppistä Yhdysvaltain hallintoimista myös. Ja kolmas väline innovaatio. Ei innovaatio kuitenkaan siinä mielessä, mitä rahoitussektoreilla ajatellaan, eli että luodaan hyvin monimutkaisia välineitä, joiden kautta voidaan saada lyhyellä aikavälillä paljon voittoa, mutta pitkällä aikavälillä ei, vaan innovaatiota, jossa voidaan luoda uudestaan sellaiset järjestelmät, joita on ennen ollut, välineet, jotka sopivat hyvin rahoittamaan esimerkiksi teknologian innovaatioita, esimerkiksi riskipääoman saamisen ja julkisen sektorin rahoittamiseen velkakirjan lainoin niin, että velka voi olla, velka voi olla eri määrä sen mukaan, eletäänkö kriisin aikaa vain hyviä aikoja. Tiukempaa politiikkaa – Esimerkiksi silloin, kun puhutaan asuntoluoton annosta joustavuutta, silloin kun lähestytään taantumaa. Esimerkiksi Kanadassa se rajoitetaan lainausta ainoana. Ei tämä sinänsä ole niin valtavan monimutkaista. Kun puhuimme aikaisemmin rajoituslaitoksista, niin tuntuu siltä, että Tämä saattaa olla erittäin monimutkaista. Pitää olla tällaiset matemaattiset kaaviot, joista kukaan ei ymmärrä, mitä ne ovat ja missä riskit piilevät. Suurilta osin nyt on kyse vain ihan yksinkertaisista säännöistä, jotka ovat kestäviä pysyviä, mutta joita sopeutetaan tietenkin tarpeen tullessa muutoksiin. Mutta kuitenkin mittatilaustyönä tehdyt reaalitalouteen. Yksi seikka lopuksi puheenjohtaja luvallanne puhuisin sääntelystä hiukan. Tättänyt professori Stiglitzin kampon kanssa kirjan tästä aiheesta. On pari seikkaa. Ensinnäkin rahoituksen historia on opettanut meille. Reinhardt on myöskin kirjoittanut tästä kirjassaan, että kun vapautusta tapahtuu paljon – jos siihen ei liity erityisesti kunnollista sääntelyä, niin lopputulos on yleensä kriisi. Joten hyvin selvää on se, että tarvitaan kunnollista sääntelyä. Ja siihen liittyy kaksi aspektia. Ensinnäkin sen pitää olla kattava ja vastata, kun puhutaan vakavaraisuusvaatimuksista. Sen pitää koskea kaikkia tekijöitä kaikilla markkinoilla, kaikkien toimien osalta myös. Jos näin ei tehdä, niin silloin pyritään käyttämään hyödykseen silloin, kun säätelyä ei ole. Ja silloin syntyy jatkuvasti tämmöisiä riskejä niille aloille, joita ei säädellä niin hyvin eikä valvota niin hyvin. Nyt G20 onkin konsensus ja vakausneuvostossa, että näin pitäisi toimia, mutta kuten englantilaiset mielellään sanovat, piru piilee pienessä brändissä, eli varmasti paljon ongelmia on vielä tulossa. Säätelyn ei pitäisi koskea ainoastaan pankkeja, vaan myöskin niin kutsuttua varjopankkisektoria ja välineitä pankeissa, taseen ulkopuolisia välineitä, hedge-rahastoja ja niin edelleen. Mistä tuntuu, että tässä eurooppalaiset ja parlamentti on ollut etunenässä, kun pyritään säätelemään esimerkiksi hedge-rahastoja. Nyt tämä liike on kuitenkin hiukan hidastunut. Yhdysvalloissa – taas on puhututtu johdannaisiin, että ne saadaan pörsseihin, saadaan nähdä mitä ne ovat avoimemmin ja voidaan säädellä niitä myös silloin paremmin. Niin, ettei systeemisen riskin ongelmia synny. Johdannaisista sanoisin vielä, että olisi hyvä, jos Eurooppa voisi kuroa tässä kuilua umpeen Yhdysvaltoihin. Toinen hyvin tärkeä seikka on se, että tässä pitää noudattaa suhdannepolitiikkaa. Filosofia on ihan selvä – ja on hyväksyttykin erityisen voimakkaasti tämä ajatus Euroopassa, ei ehkä niinkään Yhdysvalloissa. Eurooppa tässä on siis etunenässä. Markkinoiden epäonnistumiset rahamarkkinoilla liittyvät tähän malliin, minkä mukaan markkinat toimivat. Sääntelyn pitäisi siis puuttua juuri tähän niin oloihin, jolloin paljon voit, tehdään paljon voittoa – jotta pyritään huolehtimaan sitä, ettei lainata liiallisesti hyvinä aikoina ja tuetaan lainaamista huonoina aikoina. Hyvin tärkeää on se, että säännöt pitäisi laatia etukäteen. Eli jos luotonantoa lisätään näin paljon, niin pääomaa pitää lisätä etukäteen myös ilman, että tuota sääntöä voidaan muuttaa, paitsi jos sitä laajennetaan liikaa. Koska jos näin ei tehdä, niin kuplan aikana, ja se nähdään aina, kun tällaista valtavaa kasvua tapahtuu, syntyy prosessi, jossa sanotaan, että tällä kertaa kaikki on toisin, ei tarvitse huolehtia, ei tarvitse säädellä, vaan meidän pitää saada kaikki pankit ja säätelijät nyt – huolehtimaan siitä, että rahoitussektori ei yli innokkaana pääse kokonaan pois valvonnasta. Yhteenvedonomaisesti tarvittaisiin rahoitusjärjestelmä, joka toimii reaalitalouden tarpeiden mukaan. Tarvitaan kunnollista, tehokasta sääntelyä ja valvontaa. Meidän on mietittävä uudestaan suurten instituutioiden – asemaa ja tukea innovaatioita, joiden kautta voidaan saada aikaan välineitä, jotka tekevät rahoituksesta kestävämpää pidemmällä aikavälillä. Kiitos oikein paljon. questions. Kiitoksia, professori Griffith Jones. Todella paljon tietoa tuli ja arvostan teidän lähestymistapaamme sen suhteen, että nämä asiat ovat itse asiassa varsin yksinkertaisia. Oli varsin hyvä kuulla. On kaikilla mahdollisuus mm, osallistua tähän keskusteluun it's uh, Thomas Mann is next. Yes. Uh, is it okay? No, mm-hmm. yeah, very good. Uh, ja ensimmäisen puheenvuoron annan kollega Thomas Mannille, olkaa hyvä. Bitte schön. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä professori Griffith Jones. Te vaaditte yksinkertaisia sääntöjä. Teitte myös jotakin muuta puhuitte yksinkertaisista asioista vihdoin niin, että niistä pystyy jotain ymmärtämään. Usein asioista on puhuttu hyvin monimutkaisesti, mutta te ette näin tehnyt, eli onnettelut siitä. Haluaisin käyttää teidän riippumattomuuttanne johonkin poliittiseen, koska te olette juuri neuvonantajana ties missä instituutioissa ja tiedätte aika paljon tällaisista asioista hyvin paljon. Usein politiikassa sanotaan, että jos keskustellaan yritysten kanssa, niin on hienoa, että haluatte ottaa kantaa politiikkaan, mutta me haluamme kuitenkin toimia rauhassa. Eli mihinkään yritystoimintaan ei ole siis puututtu, ei ole säännelty ja niin edelleen. Ja te sanotte kuitenkin jotakin päinvastaista. Te sanotte, että sääntelyä tarvitaan rahoitusalalle, sitä ei ole ollut. Mutta eikö tämä, nämä toimet tulleet nyt hieman myöhässä, kun kriisi oli jo vallalla? Yhdysvalloissa oli hiljattain tapaaminen hedge fund rahastojen johtajien kesken. Ja lehdistön mukaan tässä oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin spekuloida Kreikkaa vastaan ja toiseksi spekuloida euroa vastaan. Mutta eihän tämä nyt voi olla hedge-rahastojen pomojen kokoomisen, kokoontumisen tavoite. No, Yhdysvalloissa on menty jo hieman pidemmälle. Siellä johtavat pankit ovat joutuneet vastuuseen, ja tätä ei ole tapahtunut useissa EUn jäsenvaltioissa. Tämä ei ole mikään Yhdysvaltain vastainen kanta. Mutta tässä siis sanotaan, että ehdotus tavallaan tuhoaisi suurpankkien aseman. Miten te tähän suhtaudutte ja miten suhtaudutte pankkien ydintoimintaan? Pitääkö niiden toimia valvoa silloin, kun ne toimivat kansainvälisesti? Ja pystyvätkö pankit selviämään tästä? Ja jos nyt päätetään jotakin esimerkiksi hedge-rahastoista, jos haluamme EU-passin, sanotaan, että hyvä, mutta tehkää se Euroopassa. Mutta olisi hyvä, jos muut lähtisivät tähän mukaan. Jos yhdysvaltalaisetkin sanovat, että halutaan valvontaa hedge-rahastoihin. Mutta tässä eri tahojen pitää rekisteröityä, jotta voidaan toimia aktiivisesti. Uskotteko, että yhdysvaltalaiset lähtisivät mukaamme, jos tekisimme päätöksiä tältä osin? Olisiko tämä tällainen näyteikkuna vai uskotteko, että todella lähtisitte konkreettisesti mukaan? Ja sitten kun puhumme kansainvälisestä pankkivalvonnasta, se voi olla tehokasta ainoastaan, jos ei ole Euroopassa. Pankki rahasto Solidariteetti. Uskotteko tämän läpisaaminen jäsenvaltiossa olisi hyvin hankalaa? Monet eivät halua tähän mukaan, vaan tässä syytellään vain toisia. Onko tämä nyt hyvä keino lähteä tällaiseen kansainväliseen pankkivalvontaan ja samanaikaisesti perustaa erilainen pankkien välinen solidaarisuusrahasto? Ja miten uskotte yhdysvaltalaisten tähän suhtautuvan? Lähtevätkö he tähän mukaan? Saatte puheenvuoron, mutta pyydän ensin anteeksi, että olen myöhässä. Minun koneeni oli yli tunnin myöhässä. Ilmeisesti lennot ovat kaauksessa. Nyt lentokenttä on suljettu. Minä olin viimeinen, joka pääsin kentälle. Muutama siellä oli jonossa päästäkseen täältä pois. Teillä on puheenvuoro. Obviously the, the volcano was respectful of you. <laughs> right. taas tässä tulivuori hiukan odotti teitä tavallaan. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia hyvistä kysymyksistä myös. Varsin vaikeitakin olivat. Ja tässä mentiin aivan asioiden ytimeen. Nyt on sellainen hetki, jolloin teidän kaltaisenne ihmiset – ovat erittäin tärkeässä roolissa. Pitää olla riippumaton ja ehkä olla liikaa kuuntelematta äh, asianosaisesti. Pitää kuulla, mitä heillä on sanottavanaan. Olen ollut mukana komiteassa, joka yrittää tutkia äh, tätä kansallista Tobin veroa. Ja kun puhutaan sitten yksityissektorille pankeille, aina meille kerrotaan, että on mahdotonta panna tällaista ja niin edelleen, mutta itse asiassa me tiedämme, että se on kyllä mahdollista toteuttaa käytännössä. Joten sama koskee sääntelyä. Niin kuin mikä tahansa, joka hiukan lyhyellä aikavälillä laskee tuottavuutta. Mutta jos tarkastellaan asiaa pitkällä aikavälillä ja otetaan huomioon EU tai kans, intressi tai kansallinen etu, tai tavallisten kansalaisten etu, niin silloin on tulee aivan selväksi, että oikeastaan hyvin säännellyt äh, rahoitusjärjestelmät ovat pitkällä aikavälillä maan tai yksilön edun mukaisesti. Jos Eurooppa haluaa onnistua tässä kilpailupelissä maailmantaloudessa, se tarvitsee hyvin säännellyt rahoitusmarkkinat. uskon, että tulevaisuudessa itse asiassa ihmiset tulevat kään, odottavat tai tarkastavat rahoitusmarkkinoita ja investoivat, jos tilanne on hyvin säänneltyä. Siis kilpailu, joka aikaisemmin oli tällaista kohti minimi sääntelyä, niin tästä pitäisi varmaankin nyt tulla toisenlainen tilanne. Mitä parempi sääntötaso, sen parempi. Olet aivan oikeassa, koordinaatio USA kanssa on ratkaisevaa, mutta ongelmanahan on se, että tällainen äh, Catch-22-ongelma kollektiivisessa toiminnassa on, että USA aina sanotaan niin, että meidän ei pitäisi säännellä, koska eurooppalaiset eivät sääntele. Ja ehkä samanlaista puhetta kuulla vaikka Singapuressa, joten meidän pitää ajatella myös globaalilla tavalla ja ajatella pitkällä aikavälillä. Henkilökohtaisesti uskon tällaiseen globaaliin rahoitusmarkkinasääntelijään, mutta niin kuin tässä viittasit aivan oikeutetusti, niin tämä on tällainen visionäärinen asia. Siinä pitää edetä mahdollisimman nopeasti, mutta sillä välin uskon, että EU voi olla johtoasemassa sääntelemällä paremmin. Ja esimerkiksi, jos EU on ilmaissut oikeutelun huolen täällä parlamentissa vaikka, että meidän pitää säännellä hedge-rahastojen toimintaa. Öö, öö, ajatellen öö, rahoituksen vaka- vako- vakavuutta, niin rahastoillakin pitäisi olla jonkinlaisia pieniä pääomavaateita olemassa itsellään. Ja uskon, että tarvit täytyy ryhtyä aloitteisiin, jotta voidaan saada aikaan mahdollisimman suurta koordinaatiota. Mutta ei pitäisi johtaa siihen, että sääntelyn puute hidastaa toimintaa. Sitten rahoitussektori voisi käyttää tätä perustelua estä, perusteluna estää niitä toimusta millään tavalla väitän, että ei pidä toimia ennen kuin ollaan täysin samaa mieltä, koska he tietävät, että koskaan ei ole täysin samaa mieltä, joten tässä pitää edetä siis askel askeleelta. Sitten toinen kysymys koski solidaarisuusrahastoja. Mielestäni pankkien pitäisi antaa panoksensa verotuksen kautta tai millä tahansa, kenellä tahansa. Ja tietysti korkeammat pääomavaatimukset, joista on keskustelu, mutta niistä on kuitenkaan vielä sovittu, joita vältettäisiin tulevat kriisit, koska jos näin ei tehdä loppujen lopuksi, me tiedämme, että kyseiset pankit, jos on kyseessä systeeminen riski, niin niitä sitten joudutaan pelastamaan. Ja sitten veromaksajat maksavat, viattomat ohikulkijat joutuvat uhreiksi tavallaan pääomavaatimusten kautta ja rahoituksen myöntämisen kautta. Siis Turner-mietintö on näissä raportti oli selkeä. Rahoitusta ei voida käyttää bonuksiin tai osinkojen jakoon ennen kuin esimerkiksi maksut on tehty ja pääoma on tarpeeksi vahvalla tasolla ja vasta silloin voidaan tällaisen toisen ryhtyä. Ja tämäkin on keino mm, säännellä palkkoja tavallaan ja palkkioita. Hans-Peter Martin, you are the next. Hans-Peter Martin, seuraava puhuja. Yeah, thanks a lot. Thank you, Uh, Professor, Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoista se, mitä sanoitte, rouva professori, koska jos nyt oikein ymmärsin, teidän teesinne on, että ei tilanne nyt niin hankala ole. Tässä täytyy vain rohkeasti mennä eteenpäin ja lyödä lukkoon sääntöjä. Sanoitte, että tarvitaan kattavia ja myös suhdannepoliittisia poliittisia ratkaisuja. Haluan viitata tässä nyt ensimmäiseen kohtaan. Tiedätte, että meillä käydään keskustelua hyvin tiiviisti. Te kehuittekin tässä Euroopan parlamenttia, mutta piditte kuitenkin kiinni siitä, että tehdään työtä kaikkien sidosryhmien kanssa. Te puhuitte myös varjopankeista, hedge-rahastoista, investointipankeista. Here. Eli minkälaisen käsityksen saa siitä, mitä tehdään nyt Euroopan tasolla. Rouva professori, niin kuin Itävallassa sanottaisiin, sanoisitteko, että nyt olemme oikealla tiellä? Vai näettekö sellaista kehityksen kulkua nyt täällä, täällä parlamentissa tai neuvostossa tai erityisesti komissiossa, joka tavallaan – ei olekaan oikean suuntaista enää, tai että jätetään jälleen monia porsaanreikiä kaikille näille aloille, joilla hyvin ymmärrettävästi puhutte sääntelyn puolesta. Tunnetteko sen mietinnön ja siihen tehtävät muutokset, koska tämä on uusi keskeinen lainsäädäntötyö, joka kuuluu tuohon alaan, josta te puhuitte? Ja pyydän, että te tunnette teidän velvollisuutenne on meitä kehua, vaan meitä kiinnostaa ongelmien ratkaisu. Toiseksi johdannaiset. Mainitsitte, että Yhdysvallat ovat tässä EUta edellä. Mitä te riippumattomana tutkijana olette mieltä, minkälaisia aloitteita me voisimme lähteä tekemään tästä valiokunnasta tai yleisemminkin EU-ssa, EU-lainsäädäntöjärjestelmässä? Um, well, those are tough questions. Um... Tiukkoja kysymyksiä. En sano, että kaikki lainsäädäntö yritin. En ole sanonut, kaikki lainsäädäntö, olen yrittänyt seurata tilannetta. Olen katsonut esimerkiksi näitä syklien vastaisia, suhdannepolitiikan vastaisia toimia, joihin on ryhdytty. Ja, ne ovat mielestäni hieman niistä puuttuu konkreettisia sääntöjä jossain määrin, niin kuin aikaisemmin sanoin, että on tämmöisiä edeltä kädeltä tehtyjä sääntöjä, niin kuin Espanjassa tehtiin, niin, niin siihen liittyy vahva etu. Ja tässä hiukan on, halutaan, että halutaan täyttää myös ki, tilinpäätökselliset vaatimukset pitää ylittää tämä tilinpito. Niiden sääntöjen ei pidä antaa vaikuttaa liikaa investoijien tarpeisiin, jotka on kuitenkin aikaisemmin, niin että tässä tavallaan säännellään sääntelyä itseään ajatellen rahoituksesta kautta. Ja kun ajatellaan hedge-rahastoja, mielestäni Eurooppa teki tässä hyvän aloituksen, mutta nyt prosessi on kuitenkin hidastunut. Hävisääni. Ongelma, tekninen ongelma. Well, maybe use this one here. Okay, sorry. Ah, okay. exactly, exactly. I think, I think this is very suspicious. <laughs> Kommentoissa meni tulkilta ohi, kuulut. Mielestäni hedge-rahastot itsessään ovat tärkeitä, mutta täytyy pitää kiinni myös tästä vauhdista, niin kuin sanoit aivan oikein, jotta saadaan aikaan kattavampi sääntelyjärjestely. Mielestäni on erittäin selkeä, selkeä USA kannalta katsottuna, että siellä oli tiettyjä rajoituksia velkarahoitukselle investointipankeissa, mutta sitten hitaasti alettiin löystää säästöjä, kun taas Kanada ei tähän ryhtynyt. Ja tulokset ovat varsin selkeitä, koska Kanadassa ei ollut mitään ongelmia investointipankeissa, kun taas USAssa oli valtaviakin ongelmia Joten mielestäni on tarvetta edetä näissä kysymyksissä. Mitä tulee johdannaisiin? Tämä on tietenkin monimutkainen alue. Hiukan pitäisi pohtia sitä, ja taas puhujen ääni katosi. This one is working now. Tämä nyt toimii, tämä mikrofoni aika haastavaa. Mitä tulee siis johdannaisiin? Mielestäni tämä on monimutkainen alue. Vaikutelmani on, että jotkut johdannaiset ovat varsin kompleksisia. Ne luovat paljon systeemisiä riskejä, eikä niillä ole niin suurta mak- mikrotaloudellista myönteistä vaikutusta. Tässä pitää pohtia, ovatko ne sosiaalisesti käytettävissä vai pitäisikö ne vallan kieltää. Mutta voidaanko ne eri, erotella toisen tiedämme, mutta teidän kannalta katsottuna, onko mahdollista tavallaan jakaa hyödyllinen sosiaalinen johdannisten käyttäjisten erottaa ne hyvät systeemisestä, systeemisen riskin sisältöistä johdannosta, jolla ei ole mitään arvoa kansantaloudelle. Siis Kyllä voi mielestäni. Tietysti tämä on monimutkaista ja joitakin ja kustannuksia tähän saattaa liittyä. Ehkä joku viljelijä ei pysty täysin suojaamaan joitakin monimutkaisen, monimutkaisia maatalouteen liittyviä vientikysymyksiä. Mutta jos Uskon, että tämä asia voidaan kyllä kansantaloudellisesti ratkaista. Sitten muut johdannaiset, josta näkee, että ne johtavat ongelmiin. Esimerkiksi swap-sopimukset, sopi, vaihtosopimuksia pitäisi huolella tarkastella, koska ne väittävät, että yksityiset toimijat – voivat saada systeemisen turvan. Ja normaaliaikoina se kyllä toimii, mutta ei ikinä kriisin aikaan, joten meidän pitää siis kysyä, mitä hyötyä tällä, tästä on. Ja voisi olla teidän kaltaisen, tällainen, tällainen valikuta niin kuin teille, ja tästä on useasti jälleen keskusteltu, jossa arvioidaan lääkkeitä, tarkastellaan nettohyötyä potilaille ja kielteisiä sivuvaikutuksia. Ja meidän pitää tällaiseen ryhtyä kun ajatellaan systeemilliseltä suojautumista ja kuluttajasuojakysymyksiä. Ja mitä tulee vielä johdannaisten tapaukseen, olisi varsin hyödyllistä mielestäni, että ne standardoitaisiin ja sitten kun tämä standardointi on tehty, ne menevät pörssiin. Ensinnäkin näin saadaan aikaan avoimuutta, näin ihmiset tietävät, mitä tapahtuu voi olla valtavasti välineitä mutta niistä ei tiedä, mitä, mitä niihin ta, ta, liittyy. Miten poliitikot voivat tehdä oikeita päätöksiä, jos eivät tiedä, mitä tapahtuu. Sitten kun tällainen tieto on olemassa, voi pohtia sitä, mitä tämä säännellään. Esimerkiksi vaadittaisiin tietty marginaali tai kate, joka vastaisi pääomaa. Ja vaikkakin tämä luo tiettyjä kustannuksia, niin olen sitä mieltä, että ensin se estää liiallista kasvua ja toiseksi se antaa tällaisia puskuri, puskureita, siis huonona aikoina on vähemmän todennäköistä, että laitos menee konkurssiin. Ja mielestäni markkinat eivät tähän yksin pysty. Minä muistan, kun haastateltiin pankkeja, haastateltiin pankkeja Brasilian johdannaiskysymyksessä, ja me he kertoivat meille, vetosivat, että keskuspankit sääntelisivät, koska he tarvitsevat marginaalikatevaatimuksia. Miksi te teette itse, jos te kerran tiedätte, että näin on? Ja he sanoivat, että me emme tähän pysty, koska jos me teemme ja kilpailijat eivät tähän ryhdy, niin silloin luonnollisesti menetämme kaikki asiakkaamme. Joten tämä asia pitää hoitaa puolitsen sääntelyn kautta Asia on aivan näin yksinkertaista. Ja valistuneet ihmiset rahoitusmarkkinoilla kyllä näkevät tämän asian näin. Jones, you just said those... Ryhdytään että juuri, että nämä tiukkoja kysymyksiä, mutta tiukin paikka meillä on nyt esillä, kun aika loppuu. Minulla on neljä kollegaa täällä pyytänyt puheenvuoro per vaan sehdit kyllä. Neljä kysymystä vielä ja pyytäisin kollegoita todella rajoittamaan kysymyksen minuuttiin ja myös jos voisitte vastata lyhyesti. Ulle Schmidt, Permans Peres, Elisa Ferreira ja sitten minä vielä viimeisenä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Teitä oli oikein mielenkiintoista kuunnella, arvoisa professori. Dominik Strauss-Kahn kävi täällä muutama viikko sitten ja hän oman kokemuksensa pohjalta sanoi, ja tämä oli hänen neuvonsa meille, että ei pitäisi keskittyä niin paljon sääntelyyn, vaan pitäisi keskittyä enemmän valvontaan. Siksi, että sääntelyn kautta voidaan, tai näin ainakin tulkitsen häntä, ongelma voidaan ehkä ratkaista nyt. Tiedetään, mitä tuotteita on, tiedetään, että on tiukkaa lainsäädäntöä, mutta tavallaan, ja tämä on minun johtopäätökseni, eikö tämä ole aina niin, että koko ajan markkinat muuttuvat. Sitten tulee uusia välineitä ja me lainsäätäjät, minä olen ollut täällä noin kymmenen vuotta ja me aina pyrimme vain py- seuraamaan, voimme ampumaan näitä alas näitä kohteita ja me ammumme aina ohjelemme Me jäljessä kolme neljä vuotta. 27 jäsenvaltiota tässä unionissa. Eikä tämä ole liittovaltio, Euroopan liittovaltio, vaan kyse on itsenäisistä jäsenvaltioista. Ja rahoitusmarkkinat ovat hyvin erilaisia jäsenvaltioiden kesken. Te annoitte ymmärtää, että haluaisitte globaalia sääntelyä tai valvontaa rahoitusmarkkinoille. Me haluaisimme tällaisen semi-eurooppalaisen järjestelmän, mutta ettekö usko, että avoimia kysymyksiä on paljon? Te puhutte kattavasta säätelystä. Ja tekstissänne täällä sanotte, että sääntely on hyvin tärkeää. Mutta tarvitsemmeko todella lisää sääntelyä? Eikö meidän pitäisi sanoa parempaa tai asiankuluvaa? Kiitos. I mean, I totally agree on your point about supervision. I think... Täysin samaa mieltä tästä. Toinen eh, epäonnistuminen liittyy siihen, että nämäkin sanat, jotka ovat vallassa, niitä ei kunnolla täytäntöön pantu Madoffin tapauksessa. Siellä hän, käytiin tutustumassa hänen tilanteeseensa monta kertaa. Sitten ei saatu selvää, mitä tapahtui, mikä on kyllä vähän outoa tehdä. tar- tarvitaan tiukkaa valvontaa, tarvitaan myös resursseja tällaiseen toimintaan. Muistan itsesääntelyn ajat yhdistymässä kuningaskunnassa, kun oli iltoa, rahoitu- intoa rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta. Ei haluttu, käytettiin rahaa sääntelijöihin – Joten hyvä valvonta on todellakin erittäin tärkeää, kun tiedetään täsmällisesti, mitä tapahtuu rahoitussektorilla ja yritetään mahdollisimman lähellä olla tätä liikkuvaa kohdetta. Mutta niin kuin aiemmin sanoin, pitäisi pyrkiä myös vaikuttamaan innovaatioprosessiin ja ehkä ennaltaehkäistä, estää joitakin toimia, jotka näyttävät erityisen haitallisia silloin, kun ne ovat vasta saamassa muotoa, erityisesti jos siitä tulee joku buumi, varsinkin silloin pitäisi toimia. Sitten mitä tulee globaalin tai eurooppalaisen sääntelyn, erittäin vaikea on tähän vastapuolessa minuutissa, kun minulla on annettu aikaa. Äh, on siis kansallinen hallitus, niin kuin te sanoitte, ja sitten on toisaalta jo, joissakin kysymyksissä EU-toimivaltuuksia, mutta kuitenkin on globaaleja markkinoita, globaaleja toimielimiä. Ja ne asiat, kun aivan erityisliitot johonkin maahan, on vaikka pieni, pieniä osakepankkeja Saksassa, jotka lainaavat omalle alueelleen tietysti siihen ei pitäisi vaikuttaa globaalilla tasolla. Mutta jos on sitten suuri kansainvälinen pankki tai hedge-rahasto, joka tekee isoja ma- maailmanlaajuisia kauppoja tai on tästä carry trading tapa- tapasta toimintaa, kaikkihan tämä on globaalia jo periaatteessa, niin silloin tarvitaan joko erittäin tiukkaa koordinaatiota, koska hallitukset, jos voisivat voittaa tässä suverenisuudessa, jos näin toimivat, koska muuten aina ollaan huonossa asemassa suhteessa rahoitusmarkkinoihin, jotka tietysti luonteeltaan ovat jo globaalit ja liikkuvat nopeasti eteenpäin. Olen myös samaa mieltä kanssanne siitä, että ennemmin kuin enemmän sääntelyä, niin parempaa, tehokasta tuloksesta sääntelyä tarvitaan. Ehdottaisin, että nyt yhdistämme kahden kollegan kysymyksen Set, Pervans Peres ja Elisa Ferreira. Merci Kiitoksia tästä hyödyllisestä puheenvuorosta ja panoksesta tähän meidän keskusteluumme. parlamenttien tehtävä on varmasti teidän mielestänne keskustella, mutta miten tämä dialogia rakennetaan, jäsennellään, jotta tavoite, jonka tässä meille asetitte, joka mielestäni on kaikkien mielestä oikea. Täällä parlamentissa ainakin toivon, nimittäin jos uudelleen rakennamme rahoitusmarkkinoita, niin niiden pitää palvella ihmisten tarpeita ja reaalitaloutta ja pitkän aikavälin investointeja. Miten tätä keskustelua pitäisi oikein hallinnoida ja jäsennellä, jotta tämä keskustelu on jatkuva, kysymys olisi jatkuvasti e-, esillä, koska esimerkiksi Baselin komitea, joka tekee omaa tehtäväänsä, EU, joka siihen vaikuttaa, ja ba- Baselin komiteassa kukaan ei edusta pitkän aikavälin investointojen etuja, ja samaa voitaisiin sanoa oikeastaan missä tahansa aiheesta. Hilja, olen käynyt tätä keskustelua monien kanssa. On sellainen asia, josta tästä kyllä puhutaan, G20. Mutta G20, olen nähnyt, että presidentti Obama on ottanut kantaa hän on tavallaan kääntynyt, täys, kääntynyt täysin suuntaan suhteessa aikaisempaan sanottuun kun puhuttiin näistä liian isoista pankeista, jotta ne voisivat tehdä konkurssin. Miten tätä keskustelua siis pitäisi jäsennellä? Sitten yksi aihe, jota ette ole käsitelleet ja haluaisin hiukan siis teiltä va- valaistusta, koska teillä on kyllä tietoa. Mitä tehdään veroparatiiseille? Miten tähän asiaan pitäisi tarttua, koska jos halutaan TH-tuloksesta sääntelyä, jos tähän tässä todellakin tarvitaan varmasti, niin silloin tarvitaan, silloin täytyy olla huolissaan myös veron kiertämisestä ja veroparatiisista. En ole täysin samaa mieltä teidän vastauksestanne, kun vastasitte kollegallemme Olle Smithille, koska tämä tulee tähän parempaan sääntelyyn, usein sitä pidetään sitten sellaisena, että on vähemmän sääntelyä. Mutta eikö nyt kuitenkin tarvita uudenlaista lainsäädäntöä, eikö ole sellaisia alueita, joissa todellakin täytyy mennä pidemmälle. Sitten viimeinen ajatus. Te otitte esille investoijien suojaa, suojan, vähän niin kuin elintarviketurvallisuudessa tehdään, mitä EU-tasolla voidaan tehdä kun tulee uusia valvontarakenteita käyttöön, niin voitaisiin antaa valvolla enemmän tehtäviä ja pitäisi ehkä rekisteröidä rahoitus tuotteiden prototyyppejä ja varmistaa sitten sen jälkeen, mikä on tämän tuotteen kehitys, miten se toimii ja miten sitä voidaan alkaa markkinoida käytännössä tai voidaanko sellainen vetää pois kokonaan, jos ongelmia näyttää olevan. Tässä joitakin kommentteja, jotka halusin esittää. Well, I'll speak in English. Puhun englantia. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että puhuitte näin selkokieltä meille. Minä haluaisin nyt siirtyä vähän tässä sivuun ja pyytää teidän ajatuksianne muihin aspekteihin liittyen, jotka ovat kyllä yhteydessä näihin. Sanoitte aivan oikein, että rahoitusmarkkinoiden pitää palvella reaalitaloutta, mutta kriisin takana oli reaalitalouden vakavia ongelmia, suuria vajeita, epätasapainoa Yhdysvalloissa ja Kiinassa ennen kaikkea. Kun puhumme etääntymistrategioista, niin minkälaista voimme oppia näistä muista aspekteista, jotka olivat kriisin takana ja syöttivät siis tavallaan tätä kriisiä. Toinen kysymykseni liittyy jälleen kansainvälisesti tasavertaisiin toimintamahdollisuuksiin. Edellisessä kriisissä Bretton Woods-järjestelmä tai kriisin jälkeen nyt IMFllä on roolinsa, BISllä on roolinsa, mutta perusajatuksia ei kaikki ole hyväksytty Yhdysvalloissa. Eli eikö tämä ole nyt hiukan ok, ettei ymmärretä, että joko Yhdysvallat ja Eurooppa yhdessä luovat uudet tasavertaiset toimintamahdollisuudet seuraavaa vaihetta varten tai muuten riskinä on meille kaikille se, että jotkut näistä vaarallisista tuotteista viedään kasvaville markkinoille, nouseville markkinoille, jotka haluavat mielellään, kuten Financial Timesissa eilen sanottiin, nämä maat haluavat myöskin saada kasvavia markkinoita, myös rahoitusmarkkinoita. Eikö meillä kulunut liikaa aikaa ennen kuin saamme otettua tällaisen strategisen lähestymistavan? Viimeinen kysymykseni. FTCn asema kriisin aikana. Miten arvioitte sen? Ja lopuksi verotus rahoituspalvelualalla. Mitä mieltä olette, kun hallitukset todella kaipaavat resursseja, mutta tätä ei voida tehdä edes vain Euroopassa tai Yhdysvalloissa? I may be a little bit selective. Vastaan ehkä hiukan selektiivisesti myöskin siksi, että aikaa ei ole niin paljon. Pervaisin kysymykset, kuten aina, olivat oikein osuvia. Tarvitsemme selvyyttä siitä, mihin haluamme mennä ja tiedämmekin sen, mutta ei ole toimielin puitteita. Basel esimerkiksi, liian niukka. Koska siinä on vain sääntelijät ja rahoitusala. Ja katsoin jälleen tuota asiakirjaa, niin siinä todella katsotaan rahoitusmarkkinoita – ja siitä näkökulmasta, jos rahoitusmarkkinoilta kysytään, haluatteko lisää sääntelyä, tiedätte tarkkaan vastauksen. Ei. Eli tämä on haaste toimielimen tasolla myös, eli miten saadaan reaalitalouden toimia tähän prosessiin mukaan. Yritykset, jotka lainaa, ottavat pk-yritykset tai jopa suuret yritykset tai liitot, koska tämä vaikuttaa työpaikkoihin, tai eläkkeet, koska tällä on vaikutuksia eläkkeisiin. Eli miten saadaan kaikki mukaan tähän poliittiseen prosessiin? Suurta kiistaa on käyty tästä ja sitä on nyt vähän selvitetty. Nyt siirrytään G20, mutta samoista sääntelijöistä on kyse, kyse joskus siellä ollaan vielä konservatiivisempia kuin kehittyneissä maissa, joten instituutioiden osalta innovaatiot olisivat paikalleen pitää huolehtia siitä, että saadaan vastapainoa tällaiselle liialliselle rahoitusmarkkinoiden lyhyellä aikavälillä, lyhyellä tähtäimellä toimelle. Rahoitus on liian tärkeää, että se jätettäisiin ainoastaan pankkirin käsiin. Minusta tuntuu, että olette oikeassa siinä, että parempi ei aina tarkoita samaa määrää. Minä sanoin kattavampaa sääntelyä, siis että siirretään, laajennetaan sääntelyä kattamaan muitakin tuotteita tai sellaisia aloja, joilla sääntelyä oli vähän, mutta minä tarkoitan sitä, että sääntöjä ei pitäisi olla liikaa yksinkertaiset säännöt. Jos on välttämätöntä, niin kielletään asioita, mutta hyvin laajat kriteerit. Tässä muita kysymyksiä, joista on keskusteltu Yhdysvalloissa Euroopassa, on tärkeää koko tämä too big to fail ajatus, eli suuret instituutiot, pitäisikö niitä murtaa pienemmin palasin rahoituksen käyttäjät pitäisi saada tähän keskusteluun mukaan, ja tämä on suuri puute mielestäni tällä hetkellä. Nämä ovat suuren suuria kysymyksiä. Ei mielestäni tarvitse nyt pelätä, että nousevat markkinat kilpailevat Euroopan kanssa näiden näiden huonoksi osoittautuneiden asia, papereiden osalta. Eli kyllä siellä on oltu varovaisia, ei siellä näitä tuotteita ole ostettu. Etuna oli se, että rahoituslaitokset ja välineet olivat yksinkertaisempia. Kaiken kaikkiaan ollaan varmasti varovaisia, ettei lähdetä tähän suuntaan. En siis huolehtisi nyt tästä kysymyksestä, mutta kupla siellä on kehittymässä, kun nousevat taloudet kasvavat ja kasvavat ja joillain alueilla on paradoksaalista kyllä vähemmän velkaongelmaa. Ja nyt sinne pusketaan liikaa rahaa ja siellä on seuraava ongelma tulossa. Ja minusta tuntuu, että tämä on jälleen sellainen tapaus, että globaali sääntely olisi tärkeä. Miten voidaan säädellä sitä, että jos ajatellaan, että oletukset ovat korkealla korkoihin ja valuutan kurssiin liittyen, niin mitä voidaan tehdä kansainvälisellä tasolla, jotta vähän estettäisiin tällaisten liiallisten rahavirtojen syntymistä. Näihin ongelmiin on puututtava. Te kysyitte suuria kysymyksiä epätasapainosta myös. Ihan lyhyesti vain erittäin suureen kysymykseen. Yksi asia, jota me olemme tutkineet, josta olemme keskustelleet on se, että järjestelmä Yhdysvalloissa liittyy siihen, että, että on vajetta lisää dollareita, kaikki käyttävät niitä ja Robert Triffinin loistokirjan jälkeen tästä on kuultu paljon, mutta mitään ei ole tehty. Jälleen mielenkiintoista keskustelua siitä, pitäisikö siirtyä pidemmällä aikavälillä kansainvälisemmän valuutan suuntaan ja EMF ja G20 on jo lähtenyt hiukan pikkuaskeleen ottaen tähän 250 miljardia SDR. Ehkä tämä on kysymys, jota Kolumbian kollegat tutkivat. Olisiko tämä yksi tapa ajatella, että Yhdysvaltain ei tarvitse olla tässä entisessä roolissaan? rahoitusresurssien verottaminen. Mielenkiintoinen kysymys. Jotenkin ajatellaan, ei näitä siirtoja pitäisi verottaa. Minä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, miksi kaikki muut joutuvat veroja maksamaan. Ei näistä transaktioista. Eli jos tämä verotetaan käyttöön, sitä lähdetään kiertämään, ja tämä on aina standardivastaus. Minun mielestäni teknologia on nyt paikalla, että tämä voidaan tehdä. Tietokoneiden takia me näemme keskuspankkien ja yksityisen ja julkisen kumppamuuden kautta nähdään järjestelypankin kautta myöskin tällaisia toimia. Sitten voidaan ainakin nähdä, että suurin osa transaktioista tehdään näiden järjestelmien kautta ja siksi tällaisen veron, transaktioveron käyttöön ottaminen olisi hyvin helppoa. Ja hyvin pieni vero ei muuttaisi toimintatapoja tai likviditeettiä. Ja sitä voitaisiin käyttää valuuttakohtaisesti euron tai punnan osalta, jenin ja dollarinkin ideaalimaailmassa, mutta nyt minusta tuntuu, että tämä on asia, että voitaisiin harkita ja se ehkä hiukan puuttuisi spekulointiin, mutta ennen kaikkea sillä saataisiin julkisia varoja. Otmar? Otmar. Otmar. Ja, Frau Professor. Niin, rouva professori. Minusta tuntuu vähän oudolta, koska analyysissä ja tavoitteissa – Olemme ehkä samoilla linjoilla. Te puhutte kuitenkin Obamasta ja kysyn se, mitä hän globaalisti ilmoittaa, niin aiko hän itsekin samalla tavoin säädellä ja onko hänellä siihen tuki senaatissa ja kongressissa. Ja sitten sanotte, että Basel on liian tiukka, mutta miksi edes tämän kaltainen Baselin muoto, vaikka siitä on yhdessä neuvoteltu, niin sitä ei ole toteutettu Yhdysvalloissa. Nyt puhumme EUsta ja Yhdysvalloista ja siitä, että eikö pitäisi laatia omia yhteisiä sääntöjä, yhteistä valvontaa ja miten dollarin riippuvuus vaikuttaa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä maailmanlaajuisesti. Riittääkö G20 ja Basel? Ja aivan mit, mitä sanoitte aivan oikein analyysissä, niin että voidaan todella täytäntöönpanna näitä sääntöjä. Ja näettekö todella, että poliittinen tahto saa lisää dynamiikkaa ja todella lähdetään toteuttamaan näitä keinoja, joista puhuitte? Minusta näyttää siltä, että poliittinen tahto on jälleen heikentynyt. Eikä niinkään enää haluta siirtyä sanoista tekoihin. I think always this tension between rhetoric. Aina on tällainen jännite todellisuuden ja retoriikan välillä. Nythän kaikki ovat kaikista samaa mieltä, kaikki puoltavat sitä sun tätä. Minulla ei ole tavallaan mitään tehtävää enää, kun kaikki haluavat ryhtyä samantyyppiseen toimintaan G20. Tämä on akateemista virtaa, joka tässä on toiminut. Mutta kun tarkastelee, mitä oikeasti tapahtuu, niin kuin te sanoitte, niin paljon vähemmän kunnianhimoisuutta löytyy silloin. Mutta silloin täytyy olla tarpeeksi visionäärinen, että jatkaa aktiivisesti eteenpäin. Poliitikot ovat hyvässä asemassa tässä, koska te ajattelette pitkän aikavälin edun mukaisesti ajatellen teidän kansantalouksianne, tai ainakin teidän pitäisi. Mutta ainakin enemmän kuin ihmiset rahoitusmarkkin, rahoitusteollisuus, he haluavat bonuksensa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Te toimitte kyllä jo pitkällä aikavälillä, jos joka neljäs, viides vuosi on vaalit. Ja sitten jos ajatellaan myös asioita kunnolla, mihin suuntaan talous jäsenvaltioissa ja EU yleensä menee. Tällainen tarve on. Tietysti tämä on paljon vaikeampaa kuin 30-luvulla, jo kyse oli erityisesti USAsta pelkästään. Mutta jos USA ja EU ottavat selkeän johtoaseman näissä kysymyksissä, niin silloin tämä muodostaisi pohjan globaalille yhteisymmärryksellä. Mutta jos eivät näin tee, silloin koko asia jälleen sirpaloituu kehitys, kun maat kulkevat omaa tietään, Eurooppa, USA omiaan, ja silloin syntyy vieläkin suurempaa kaosta. Ja näin ollen uskon, että on erittäin tärkeää ottaa tämä johtajan asema. On to, olette totta, ei tämmöistä globaalia sääntelijää hyvin nopeasti aikaan saada, mutta sellaista liikettä sen suuntaisesti pitäisi saada aikaan, joka on paljon, pyrkii paljon vahvempaan globaalin koordinaatioon, koska tavallaan tässä ollaan keksimässä globaalia hallintoa ilman tästä ääneen sanotaan, ja siksi tämä on suuri hyppäys mutta koska on globaalit pääomamarkkinat, niin näin se on. Ja toinen mahdollisuus, jotta jotkut, erityisesti mm, radikaalit piirit kehitysmaissa varsinkin puhuvat, jos globaali sääntely ei toteudu, niin me tunnemme olemme turvattomiksi tässä globaalissa rahoitusmaailmassa ja me suljemme pääomatilimme ja tämä ehkä ei ole hyvä ratkaisu mielestäni. Me tulemme sen segmentoimaan markkinat. Ja tavallaan Tämä on suuri kannustin sille, että kannattaa ryhtyä globaaliin toimintaan, koska jos näin ei tee, niin siihen liittyy riski siitä, että markkinat muuttuvat sirpaloituneiksi ja ehkä tehottomuus lisääntyy. Uh, Luvallanne, minäkin haluaisin viimeisenä esittää kysymyksen. Ensinnäkin olisin samaa mieltä siitä, että oikeat sääntelypuitteet voivat olla todella myyjän etu ajan kuluessa. Kun puhutaan tehokkaasta sääntelystä ja valvonnasta, puhutaan säännöistä ja järjestelmästä, mutta ei ihmisistä puhuta koskaan. Parhaat säännöt meillä voi olla hyvin järjestetty järjestelmä, esimerkiksi yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä vain, mutta miten huolehdimme siitä, että ihmiset ovat todella huippuja, hyvin koulutettuja ja työskentelevät samojen samoin linjan mukaisesti. Meillä on valtavia kulttuurieroja tällä hetkellä sääntelyssä. Jotkut ovat vapaalta markkinoilta, jotkut ovat virkamiehiä. Tässä oli paljon yhtenäisyyttä. Haluaisin kuulla, miten voisimme huolehtia siitä, että päästään tästä ongelmasta eroon. Toiseksi, Euroopan unionilla tapaa käydä niin, että ei pystytä ennakoimaan tapahtumia, vaan ensin tapahtuu onnettomuus ja sitten huomataan, että on ongelmia, kuten Kreikka nyt. Tai ehkä jopa tahallaan odotetaan, että onnettomuus on tapahtunut ja sitten löydetään ratkaisu jälkikäteen, ei etukäteen. Tämä koskee myöskin taakanjakoa, kun puhutaan rajat ylittävistä rajoitustoimista. Jos ongelma syntyy, taakanjakokysymys tulee esiin ja meillä ei ole tällaista ratkaisua etukäteen. Tässä haluaisin kuulla teidän kantanne siihen, miten voisimme parantaa toimintamme tältä erää. Hyviä kysymyksiä. Ihmiset ovat todella ratkaisevassa asemassa. Tarvitaan melko hyvin palkattuja sääntelijöitä, ettei käy niin, että automaattisesti tekee mieli siirtyä sittenkin rahoitussektorille. Jotkut ovat argumentoineet, että palkka pitäisi linkittää tuloksiin. Tuo on melko monimutkaista. Nää, tätä voitaisiin varmasti pohtia samalla tapaa kuin bonukset voitaisiin linkittää pitkän aikavälin tuloksiin yksityisellä sektorilla. Voitaisiin ajatella, että hyvästä palkasta yksi osa linkitettäisiin vakauteen – Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa tällainen järjestelmä on noiden osalta tietyssä määrin olemassa, mutta nämä ovat hankalia kysymyksiä, joihin voidaan palata. Hyvin koulutettuja, arvostettuja ihmisiä. Tämä on tärkeä näkökanta kaikkien sääntelijöiden ja valvojien osalta. kysymys kriisin yhteydessä, kuten sanoitte, Euroopassa ei oltu valmistauduttu yhtään. On hyvä, että nyt keskustellaan eurooppalaisesta sääntelystä, mutta melko yllättävää, että kun ajatellaan, miten paljon integrointia Euroopan markkinoilla on, ettei ollut yhteistä sääntelyviranomaista. Toiseksi, kyllä, tarkkaan pitää pohtia taakanjakomekanismeja, jos pankit joutuvat kriisiin. Islannin tapaus, yksi esimerkki. Kaikki syyttelevät toisiaan. Islantilaiset sanovat, että me vain odotimme eurooppalaisia sääntöjä, niin, niin niitä nyt tulkittiin vähän omalla tapaa, se on myönnettävä, mutta joka tapauksessa nämä asiat on ajateltava kunnolla läpi etukäteen. Nyt todella ihan viimeinen kysymys. Um, kiitoksia kovasti teidän puheenvuorostanne. Haluaisin tarttua yhteen aspektiin, joka liittyy tähän teidän raporttiinne, joka meillä on jaettu. Te olette ensimmäinen henkilö, joka oikeastaan näihin kuulemisiin on tullut, joka ottaa esille sen, että käytetään tällaisia välineitä rahoitusmarkkinoilla tai uusia todisteita siitä, jota on tullut viime viikkoina Lehmanin, Lehman Brothersin tuhosta. Tässä on tärkeää, että me tarkastelemme sitä, miten nämä off-balance-välineet ovat käytössä ja niin kuin sanoitte, miten niitä voitaisiin käyttää enemmän määrin, että vältettäisiin sellaista äh, sykleen vastaista sääntelyä tulevaisuudessa. Onko mitään syitä, miksi voitaisiin jatkossakin sallia näitä erityisvälineitä tai taseen ulkopuolisia välineitä. Yksi esimerkki on mainittu tässä e-, ennen kriisiä äh, pankeista, mutta niillä oli 7000 tällaista välinettä ja Eikö niitä kaikkea pitäisi ottaa mukaan taseeseen avoimuuden nimissä, eikä odotaisi sitä, että joudutaan ryhtymään pääomavaatimussääntöihin tai muihin? Ihan lyhyt vastaus kuuluu kyllä. Yksi ratkaisu. Espanjasta sanovat, että kaikki, joka on taseen ulkopuolella, kaikkea sitä koskee samaa pääomavaatimukset, kun taseessa e, näkyvät. Eli että ei laitettu mitään taseen ulkopuolella. Mutta yksinkertaisempi sääntö, kuten mekin tässä asiakirjassa sanomme, sanotaan, että kaikki sinne taseeseen ei ole mitään syytä siihen, että tämä koskee ainoastaan siinä tapauksessa, että haluaa käyttää näitä sääntelyn katvealueita. Tähän pitää ehkä palata. Eli raportointivelvollisuudet. Miten raportointi hoidetaan mahdollisimman avoimella tapaa? Yksinkertaiset säännöt, ei mitään taseen ulkopuolella, ei mitään erityisvälineitä. Näin olisi oikein toimia. Sitten hyvin tarkkaan valvoa, että näin tehdään, ettei piilotella sitten vielä muita asioita. Ja sääntelijöiden pitää toimia hyvin aktiivisesti. Minä olen kerännyt kokemusta kahdesta maasta, jossa minut akateemikkoina lähdetään keskuspankin selvittämään, mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu. Olen siellä viikon. Miksei jatkuvasti pyydetä raportoimaan, miksei käydä paikan päällä tarkastamassa ja miksei hoideta yksinkertaisista, pidetä kiinni yksinkertaisista säännöistä, kuten kaikki taseeseen. Kiitos oikein paljon, professori Griffith Jones. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos, että käytitte aikaanne tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt ensimmäinen paneeli. En esittele yksityiskohtaisesti paneelin jäseniä. CV on saatu. Joka tapauksessa antaisin puheenvuoron ensin herra Hattonille ja sitten Reihlenille. <laughs> Um, Paljonko minulla on puheaikaa? Viisi minuuttia. Kymmenen minuuttia. No puhun ihan lyhyesti. Kolme neljä seikkaa vain. Ensimmäinen on se, että jos katsotaan siellä, että mitä Stepsälä täällä sanoi. Ai, siellä onkin tuo kaavakuva. Noin haluan nyt sekoittaa niin Palataan tuohon ensimmäisen. Minusta tuntuu, että rajoitusjärjestelmän kasvu länsimaissa on luultavasti päässyt toleranssin huippuun tällä hetkellä. Osoitan lukuja. Jos ajatellaan etääntymistrategioita, niin minusta tuntuu, että – tässä on löydettävä tasapaino sen välillä, että julkisen sektorin vaje pitää saada Tämä Yksityisesti on valtavasti velkaa. Osoitan tästä kuvia hedge-rahastoista, osoitan lukuja. Eli mukaan minä voimakkaasti puhun valvonnan puolesta hedge-rahastojen yhteydessä, mutta en ole varma, onko Euroopan parlamentti – ja tämä valiokunta katsonut nyt todella oikeaan suuntaan. Haluan katsoa tässä suurimpia tekijöitä johdannoisten osalta. Deutsche Bank, BNP muun muassa. Jos ajatellaan tätä kauppaa, jota käydään taseen ulkopuolella, tämä on paljon monimutkaisempaa kuin hedge-rahoitus rahastossa. Jos ajatellaan nyt Saksan, Ranskan ja järjestelmää, niin pitäisi palata niihin – Etääntymistrategiasta uskoisin, että ainoa tapa edetä tässä on, että ajatellaan David Cameronin, brittikonservatiivit puheenjohtajan Can Big Society-ohjelma. Minä halusin puhua Big Innovation-ohjelmasta. Suuria innovaatioita. Tämä on ainoa tapa, jolla EUn taloudet voivat tuottaa merkittävää hyvinvointia ja työllisyyttä tulevan vuosikymmenen aikana. Se on mahdollista aina, jos, vain jos luodaan innovaatioekosysteemejä, jotka tukevat tietopohjaista yhteiskuntaa ja sen kasvua. Pankkisektori on ratkaisessa roolissa tässä innovaatioympäristöstä. 15 vuoden ajan on ollut niin pankkijärjestelmässä, että pankkijärjestelmä oikeastaan irrottautuu kansallisesta innovaatiojärjestelmästä ja tekee rahalla rahaa. Ainakin Deutsche Bank Saksassa näin on tehnyt. BNP Ranskassa ja brittipankkijärjestelmä on tässä myöskin osa syyllinen, näin hyvin tiedetään. Osoitan teille vähän lukuja nopeasti ja kaavakuvia sitten poistun täältä ylhäältä. En tiedä, näettekö tämän? This is courtesy of um, McKinsey Global... McKinsey Global Institute. Mielenkiintoisessa asiakirjassa Death and Lyrics on osoittanut tällaisen kaavakuvan Tästä pylvästä nähdään julkinen ja yksityinen velka merkittävissä G20-maissa. Oikeassa reunassa yhdistynyt kuningaskuntaan vasemmalla Venäjä. Ja vaalean sinisin on julkinen velka. Nuo muut kolme väriä on asuntoihin liittyvää velkaa, bisneksiin liittyvää, yritykseen liittyvää ja pankkien. Jos katsotaan Japania – kun yksityisen sektorin velka oli kolme kertaa BKT 90-luvulla. Nyt maalla on ollut 15 vuotta puuttua tähän tilanteeseen. Yksityinen velka Espanjassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on yli kolme kertaa BKT. Ranskassa ja Saksassa myös ja Italiassa yli kaksi kertaa. on suurempi. Eli tällä rajalla, jolloin siis muuttuu hankalaksi, vaikeaksi jos ajatellaan kolmen prosentin kasvua Saksassa, siellä tilanne ei ole samanlainen. Muuten yhteinen velka on kasvanut nopeammin kuin BKT. Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa, Etelä-Koreassa on muutettava tätä tilannetta. Yksi kolmannes maailman BKTstä, jos julkinen velka kompensoiden kasvaa tulevien vuosien aikana, saamme hyvin hidasta kasvua todella, kun pääsemme tästä lamasta, tantumasta. Etääntymistrategioista niitä on hoidettava hyvin varovaisesti finanssipolitiikan alalla, mutta myöskin rahapolitiikan alalla. Tämä vain osoittaa brittipankkien kasvun Ukrainan tapahtumien jälkeen meillä on suurin pankkisektori BKT verrattuna. Emme voi jatkaa tätä kasvua. En tiedä, pystyttekö näkemään tätä, mutta pyydän, että katsotte tuota korrelaatiota sen suhteen välillä, miten paljon voidaan käydä johdannaisilla kauppaa osana tasetta ja tuota vaikutusta. Deutsche Bankilla on eniten kaupankäyntivaroja Deutsche Bank on melko lähellä hedge rahasta BS BNP, samoin. Amerikkalaisista pankeista on sanottu niin paljon JP Morgan, Bank of America, muut ryhmät nähdään siellä ihan alapäässä. Euroopassa meillä on näitä ongelmia johdannaismarkkinoiden kanssa. Amerikkalaiset ovat huolissaan, meidän Euroopassa pitäisi olla vielä huolestuneimpia. What I also wanted to show you in terms of some of the questions about... Lisäksi haluaisin osoittaa, kun sääntelystä puhutaan. Stefani puhui tästä. Katsokaa tätä, tähän kannattaa kiinnittää vähän huomiota. Se, mitä nyt näette, on pankkien reaktio Basel 2. Me olemme tämän jo oikeastaan nähneet. Ja monen tapauksessa, kuten täällä kollega esitti näissä tutkimuksissa, joita Yhdysvalloissa on tehty Islannin pankkien osalta ja myöskin tutkimukset, joita Yhdysvalloissa tehdään Yhdysvaltain senaatissa. Tässä näette, että Basel 2 jälkeen silloin pankit, tuossa vaalean sinisellä nähdään, miten arvioidaan riskiä. Mutta kun Basel II liittyy monimutkaisiin rahoituslaitoksiin ja siihen, että saadaan oikeus säädellä itseään, koska myöskin hallinto oli siellä niin hyvin paikallaan ja silloin ei haluttu tiukkaa sääntelyä, niin samat varat luokiteltaan, luokiteltiin paljon vähemmän riskiä sisältäväksi. Tämä riski puolittui. Eli tavallaan hyvin huomattavalla tapaa muutettiin kantaa siihen, miten riskialttiista tuotteista oli kyse. Tähän pitäisi nyt kiinnittää tässäkin valiokunnassa huomiota. Jos ajatellaan julkista väliintuloa, takuiden antamista ja tähän likviditeettiin liittyviä kysymyksiä näistä kollega varmasti puhuu, mutta ajatus, että voimme vetääntyä näin no- nopeasti, kun ajatellaan, miten taseita on hallittu niin huonosti pankeissa, niin on ajateltava pääoman varojen rakennetta. Nämä ongelmat nähdään tässä. Vetäytymistrategiat keskuspankit ovat ratkaisevassa roolissa, kun ajatellaan läntisten pankkijärjestelmien toimintaa. Vielä useamman vuoden aikana nopea irtaantuminen ei ole mielestäni mahdollista näissä oloissa. Muutama seikka vain. Sääntelyn purkaminen ja paineet. Katsokaa, mikä vaikutus niillä on ollut pankkien pääoman varantoihin, pankkien palkat, tässä on keskiverto palkasta, vaan kyse noin 40 prosentin korotus, jos ajatellaan investointipankkien johtoasemissa olevia, niin siellä on tehty uskomattomia voittoja tällaisessa universumissa, jonka ovat itse itselleen luoneet. En puhu enempää tästä, että missä, missä tätä rahaa on tehty, mutta minä ajan tässä nyt takaa sitä – että ainoa tapa meidän edetä Euroopan unionissa on se, että kehitetään tietopohjaisia yhteiskuntiamme, talouksiamme. Näin saadaan työpaikkoja, näin voidaan katsoa alakohtaista edistymistä. Täältä työpaikat ovat löytyneet. Katsokaa, miten nopeasti Espanjan kaltaisissa maissa tai kaikissa jäsenvaltioissa tietopohjaisen talouden sektorit ovat kasvaneet eniten. En puhu tuosta enempää, en halua teitä pitkästyttää, mutta tai ei nyt pitkästyttää, mutta tämä on hyvin hankalasti selitettävissä, kun aika on niin rajallisesti. Tuossa kaavakuussa yritettiin asettaa, miten innovatiivinen ekosysteemi toimii. Siinä on yhteen toimivuutta siinä, miten tietoa saadaan, tarjotaan teknologista osaamista – yhteentoimivuus yrittäjyyden kanssa, kokeilut, se miten ajatuksia valitaan, miten saadaan resurssit liikkeelle näiden hankkeiden taakse. Monet instituutiot toimivat tällaisessa innovaatiojärjestelmässä, yrittäjät itse, kaikki tahot, jotka tukevat pk-yrityksiä, jopa suuria yrityksiä, osaamisjärjestelmä, innovaatiot, yliopistojen asema. Yksi aivan välttämätön innovatiivisen innovaatioekosysteemin osa on se, että saadaan rahoitusta. Rahoitusjärjestelmät meidän maissamme eivät ole kantaneet vastuutaan mielestäni tässä yhteydessä, vaan on keskitytty hyvin voimakkaasti joko asuntolainauksen tai että luodaan näitä johdannastuotteita ja muita – Ja tämä liittyy tähän suhdannepolitiikkakysymykseen, josta Stefan, Stefanikin puhui. Minun kantani on se, että rahoitusjärjestelmä on palautettava maan pinnalle. Kyse ei ole ainoastaan heidusrahastoista ja veroparatiisista, vaan kyse on myöskin siitä, ajatellaan näitä kaikissa jäsenvaltioissa olevia monimutkaisia rahoituslaitoksia. Suhteettomasti niitä on täällä Euroopassa. Meillä niitä oikeastaan on Amerikassa vain noin kolme. Meillä on jos saksalaiset, ranskalaiset ja jos sveitsiläiset otetaan mukaan, ja niin sveitsiläiset on otettava mukaan ja britit, niin meillä on kolmenkertaisesti näitä ja meidän pitäisi siis pohtia, miten näitä valvotaan ja säännellään. Joten yhteenvedonomaisesti minusta tuntuu, että se, että jatkuvasti tuetaan rahoitusjärjestelmää, minusta tuntuu, että velan taso – joka nyt nähdään, ja välineet, joiden piti suojella lannan tai luottoriskejä vastaan. Ja luottamuksen taso on nyt niin huono pankkien välillä, että ajatus se, että pankkien väliset takuut tai keskuspankin erityislikviditeettisääntöihin voidaan puuttaa nopeasti, niin se ei kerta kaikkiaan tule onnistumaan. Tietenkin tarvitaan enemmän pääomaa, mutta nyt on kuitenkin muistettava se, että pankit ovat hyvin fiksusti toimineet Baselin yhteydessä. Tätä yritettiin Basel 1, yritettiin uudestaan Basel 2, eri alueella sanotaan, että meillä ei tarvita niin paljon pääomaa kuin toisella – toisessa maassa. Ja silloin meille jää pienin yhteinen nimittäjä. Ei niin mielellään lähdetä lisäämään pääomaa. Minä suhtaudun tähän pessimistisesti, samoin kuin tällaisen pääoman turvaamiseen Stefanin sanoin. Omalla alueellaan ja käyttöalueelleen voidaan haastaa keskuspankkien sääntelijä. Eli miksi minun pitäisi huolehtia enemmästä pääomasta? Minun riskini ei sitä tarvitse. Ja sitten laaditaan kaikenlaisia esteitä tämän työn tielle. Meidän pitäisi suhtata pankkeihin hyvin eri tavoin ajatellen, minkälaista myyntiä järjestetään. Minun mielestäni Hakan esittämä kanta otetaan huomioon tässä valiokunnassa. Ajatellen reaalitaloutta ja kansalaisyhteiskuntaa, me emme voi jatkaa tällä tapaa. Me emme voi ajatella, että meillä on sellainen pankkijärjestelmä – ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, jo, että tässä riskejä on lisätty valtavasti. Joskus implisiittisesti, eksplisiittisesti ajatellaan, että kyllä valtio sitten pelastaa, jos ongelmiin joudutaan. Ja tästä työstä saadaan henkilökohtaisestikin valtavasti voittoa. Tällainen kaupankäynti ei enää voi jatkua, erityisesti jos ajatellaan, että suuret innovaatiot ovat tie eteenpäin. Meidän täytyy uudestaan integroida rahoitusjärjestelmämme siihen, että todella aidosti luodaan akavaraisuutta, hyvinvointia. No, talouden säännöt ovat sellaista, että esimerkiksi Saksan uusi laki, jossa puhutaan hyvin rajallisesta finanssipolitiikasta ja tässä ajatuks, pitää ajatella sitä, miten finanssipolitiikka voi toimia. 60-70-luvulla se lähti toimimaan tehottomasti, kun yritykset lähtivät toimimaan, ajatellaan ammattiliittojen asemaa. Nyt Olivier Blasha IMF sanoi, että uusi paino löytyy täältä. Me voimme käyttää finanssipolitiikkaa auttamaan meitä etääntymis- strategiassa ja se, että rajoitetaan julkista velkaa, yksityistä velkaa mielestäni suuri virhe. Joten yhteenvedonomaisesti se, että hallinnoidaan yli liikalainaneita jäsenvaltioita, että saadaan pankkijärjestelmä, jonka kautta saadaan kestäviä bisnesmalleja, jotka eivät implisiittisesti tai eksplisiittisesti oleta, että keskuspankki ja sääntelijät pelastavat pulasta, säädellään kysyntää niin, että voidaan saada aikaan suurta innovaatiota, tätä kautta luoda työpaikkoja. Herranen aika, tämä on valtavan suuri haaste Euroopan unionille ja Yhdysvalloille seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta emme voi ajatella, että aasialaiset pelastavat meidät pulasta, koska minun mielestäni Kiinan pankkijärjestelmä on yhtä heikko kuin meidän omamme ja sen kapasiteetti jatkaa ikään kuin tällaisena viimeisenä tahona Yhdysvaltain paikalla ajatellen mm, kokoa. Kotimainen kysyntä Kiinassa on luultavasti alhaisempi kuin Italiassa – ja ajatella, miten haavoittuvainen pankkijärjestelmä on. Tämä tarkoittaa sitä, että EU ja Yhdysvalloissa meidän on kannettava vastuu siitä, miten maailmantaloutta hallinnoidaan ja niistä ehdoista, jotka huolehtivat työpaikkojenkin luomisesta. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Te oikein innostuitte tässä. Pyysitte viittä minuuttia puheaikaa, saitte vartin. Olkaa hyvä, seuraava puhuja. Um, Kiitoksia. Muutan hiukan keskustelun fokusta hieman. Keskityn erityiseen omaan kysymykseensä etääntymistrategiassa, nimittäin siitä, miten päästään eroon erityistä rahapoliittisista toimista, joihin keskuspankit ympäri maailmaa ovat ryhtyneet, jotta reagoitaisiin kriisin tarpeisiin. Mitä tulee kriisin, kaikki varmaankin ovat nähneet näitä lukuja, olemme nähneet tiukimman kriisin sitten 30-luvun tässä teollinen tuotanto ja uudet tilaukset euroalueella. Tässä on kuva, jossa näette laskun mittakaavan. Ja tässä kuvassa todetaan, että ensinnäkin lasku on aivan erityisen syvä Lehman Brothersin jälkeen. Sen jälkeen, kun taantuma oli alkanut, niin se vain nopeutui ja mä voidaan tulkita siinä, kuinka rahoitusfaktoreiden merkitys on tärkeä. Ne moninkertaistavat alkuperäiset sokit, jotka tulivat reaalitaloudesta. Mutta myös viimeisessä osassa tästä näette, että talous on kuitenkin hiukan elpymässä. Viimeiset luvut myös euroalueelta ovat varsin rohkaisevia, joten nyt voidaankin kysyä, miten päästään eroon näistä erityistoimista. Tässä puhuttiin, puhutaan teollisesta tuotannosta, mutta voitte nähdä saman palvelusektoreilla. Sitten, minkälainen poliittinen vasta- vastin on annettu? Keskityn Euroopan keskuspankin EKP, vaikka viittaan hiukan myös sisarkeskuspankkiin Iso-Britanniassa. Mitä tulee perinteiseen rahapolitiikkaan rahapoliittinen vastine, vastaus oli se, että dramaattisesti lisättiin, lisätään korkotasoa. Tämä jälleen nähdään, että tässä on lyhyen aikavälin korko EKPssä, Fedissä ja keskuksessa isossa pitäisi näette näitä eri järjestelmiä, jossa ensimmäinen likviditeettikriisi tuli esille 2007 elokuussa. Fed itse asiassa oli valmis muuttaa, muuttamaan kantansa. EKP taas pysyi paikallaan hetken aikaa hiljaa, koska itse asiassa vieläkin oli inflaatiopaineita taloudessa. Vasta Lehman Brothersin romahduksen jälkeen keskuspankit yhdessä tavallaan vähensivät korkoa dramaattisesti, laskivat korkoa ja mentiin periaatteessa nolla korkoon tätä kutsutaan tässä likviditeettiansaksi, jossa korosta tulee turha poliittisena välinä, koska se ei voi enää mennä alaspäin. EKP, niin kuin näette, se reaktio oli hiukan erilainen, koska EKP ei mennyt nollaan. Korko pidettiin prosentissa. Sitä tarvittiin silloin kritisoida ja arvostella, mutta haluaisin tulkita näitä numeroita hiukan eri tavalla, jotta voidaan ymmärtää, mitä tarkoittaa, että korko oli silloin 9 prosentissa, että se nyt tarkoittaa, jos korkoa nostetaan, niin meidän pitää ymmärtää, mi- mihin erityistoimiin silloin ryhdyttiin, missä niissä oli kysymys. elokuusta lokakuuhun 2008 nämä olivat tällaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät liikviditeettioperaatioihin, mutta Lehman Brothersin jälkeen – ei kyse ollut vain siitä, että muutettiin standardiliikennetoimia, lisättiin maturiteetteja ja niin edelleen, mutta myös lisättiin taseita keskuspankissa, niin kuin muissakin keskuspankissa maailmassa EKPn tase nousi, vastuupuoli kasvoi, joten rahaa luotiin enemmän. Sitten nämä toimet, joita nyt kuvataan, sinä, siis että täysin käytettiin monet, monet rahapoliittisia operaatioita hyväksi kiinteällä korolla. EKP antoi likviditeettiä pankeille pyynnöstä, ja tämä vieläkin jatkuu tällä hetkellä itse asiassa. Laajennettiin takuu kelpoisuus myös alempi luottoluokitus on heikkoihin arvopaperin. Se on varsin kätevää, kun ajatellaan Kreikankin kriisiä. Lisättiin maturiteetteja pitkän aikavälin operaatioissa. Likviditeettiä annettiin myös ulkomaan valuutassa, ulkomaan äh, valuutan äh, swap-sopimukset keskuspankkien välillä. Nämä operaatiot yhdessä vaikuttivat nopeaan normalisaation rahamarkkinoilla. Tässä näkyy suhde Livorin ja yön ylisissä luottoriski vaihtosopimuksissa. Tämä on tavallaan indeksi tästä kiintiös, te, mm, jännitteistä lyhyen aikavälin rahamarkkinoilla. Voitte nähdä tämän huipun, jos löytyy Lehman Brothers, mutta sitten jännite pikkuhiljaa laskee ja voitte nähdä tämän tason. Tavallaan rahoitusmarkkina, rahoitusjärjestelmä pelastettiin tavallaan. Nyt meillä on hiukan, minä olen hiukan vähemmän pessimistisempi kuin edellinen puhuja siitä, miten tämä kaikki toimii. Jos tarkastelette sitten taseita, tämä on tällainen monivärinen, toivottavasti pidätte näistä väreistä. Tässä näkyy vastuut alle nollassa ja varat nollan yläpuolella. Moniväräisyys tarkoittaa, että varapuoli on muuttunut näiden erityistoimien takia ja su- R-viivat osoittavat taseen kokoa, rahan luontitilannetta. Voitte nähdä, että tämä hyppäys tapahtuu Lehmanin jälkeen Siinä ei muutettu vain operaatioiden luonnetta, vaan myös laajennettiin kokonaistasetta. Käytettiin erityisesti hyväksi talletusvälinettä. Sama kuva Fedin kohdalla, se on vieläkin monivärisempi. Siinä tämä hyppäys Lemonin suhteen on paljon laajempi joten rah- rahavaroja lisättiin laajemmin Fedissä ja myös Englannin keskuspankissa. Vaikka tämä lähti liikkeelle paljon pienemmästä tasesta, niin tässä vaiheessa ajassa, kun ajatellaan kuinka suuri keskuspankkien tase oli, niin nyt ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa ajatellen määrää suuretta BKT. Keskuspankkeista on tullut suuria välittäjiä. Ne ovat korvanneet yksityiset rahoitusmarkkinat välittäjinä. Tämä on suuri historiallinen tosiasia. Nyt sitten kaksi asiaa, Ensinnäkin, että keskuspankkien vastuun laajentamisen, se ei vaikuta mitenkään inflaation tai inflaation odotteisiin koska kun ajatellaan riskiä rahoitusmarkkinoilla ja miten yleisö käyttäytyy, kun inflaatio tapahtuu, se ei riipu pelkästään rahan myöntämistä, vaan mitä yleisö, suuri yleisö odottaa. Ja edelleen se seikka, että luottotuki EKPltä sitä ei pitäisi nähdä vain niin, että äh, rahan määrä sitä, vaan mitä se vaikuttaa korolle. Ja vain jos ymmärtää tämän seikan, niin silloin voi keskustella näistä etääntymisstrategioista ja tulkita tätä EKPn tiedonantoja ja muiden e- pankkien tiedonantoja. Nyt keskityn siis EKPn, kun ollaan Brysselissä kerran. Sitten kun tarkastellaan euroalueen lyhyen aikavälin korkoja, niin tässä on tämä epävarma, vaihteleva korko, joka tyypillisesti hiukan korkeampi kuin päärahoituskorko, mutta kriisin aikaan tämä oli paljon korkeammalla tasolla. Sitten on EONia, joka on markkinakorko. Avainkysymys tässä on, että vaikkakin ohjekorko, ohjauskorko prosentissa, ja tämä edustaa EKPn kantaa, siis tässä on rahapoliittinen kannanotto, joka oli 1 prosentissa korko, niin varsinainen EONia e markkinakorko siis on paljon alemmalla tasolla. Ja tämä on vaikutusta erityistoimista, joihin EKP ryhtyi. Joten itse asiassa rahapolitiikka on paljon sopeuttavampaa kuin voitaisiin tulkita, kun luetaan pelkästään ohjauskorkoa. Ja tämä on erittäin tärkeä seikka raha politiikka on siis toiminut tällaisten vaihteluiden kautta. Tämä on ollut erittäin tärkeä pankkijärjestelmän rahoittamisessa. Mitä tulee sitten tähän etätymis toimintaan. Tässä on profiili operaatioista, joiden pitäisi toteutua ainakin 2011 alussa, niin kuin EKP on kertonut. Meidän pitäisi voida osoittaa, että liiallinen likviditeetti on vallalla ainakin 2010 loppuun. Joitakin tärkeitä päivämääriä, esimerkiksi heinäkuussa jotkut erityistoimista raukeavat. Ja sitten tietenkin vähennetään likviditeetin määrää muissa toimissa. Mutta näette, että profiili, joka, jonka Trise on ilmoittanut, on vastaa varsin varovaista kannanottoa. Likviditeetti kytkeitä vedetään pois varsin asteittaisella tavalla ja päärahoitus tai pääkorot pysyvät kiinteinä. Jotta makro, makrotaloudellisesti katsoen meidän pitää ymmärtää se, että meidän, joita meidän pitää analysoida on, että koska johtokuur, johto, korko on kiinteä, mitä niin se tarkoittaa taloudelle, reaalitaloudelle, että on tällainen erity, erityislikviditeettitoimien niistä luopuminen. Asteettaisuus toimissa. Liiallista, liiallinen likviditeetti on vieläkin korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että EON ja markkinakorko vasta asteittain palaa tähän refikorkoon vuoden loppuun mennessä ja vasta silloin voimme odottaa, että markkinakorko normalisoituu ja näin syntyy tällaista ylöspäin korostuvaa painetta ja vasta silloin voidaan osoittaa vaikutuksia lainoihin ja reaalitalouteen. Pitäisi tarkastella siis vuotta 2011 ottaa se huomioon. Sitten kuinka suuri tämä vaikutus on? Oletan, että vaikutus on aika pientä, mutta silti olemassa olevaa. Siis meidän pitäisi voida odottaa jonkinlaista supistumista, jota syntyy 2011, mutta tarkoitan tällä sitä, ja tunnen suurta myötätuntoa EKPn kantaa vastaan että, ja heidän lähestymistapansa vastaan, että on toivottu äärimmäisen por- asteittaisesti. Pidetään korko kiinteänä ja etääntymistoimet ja liiketoimet etenevät hitaassa tahdissa. Miksi näin pitäisi tehdä? Eikö pitäisi EKPn pysyä tässä ja jatkossakin ruokkia pankkeja, rahoittaa niitä täysillä kiinteällä korolla, antaa likviditeettiä kysynnän mukaisesti? Minun vastaukseni on kylläkin ei. Olen sitä mieltä, että nyt on tarpeen saada markkinat toimimaan jälleen, jotta voidaan välttää tällainen rahoitussektorin riippuvaisuus EKPn rahoituksesta tuesta. Kollega tässä juuri edelläni sanoi, että tämä on epärealistista. OK, EKP joutuu jatkossakin rahoittamaan, antamaan likviditeettiä pankeille koska rahoituksellinen äh, fragiliteetti on vieläkin olemassa, eikä tätä mitenkään voida kiertää. Jos äh, tulkitaan äh, tarjouskilpailuja erity pankkien välillä huutokauppojen olisin eri mieltä. Vieläkin on joitakin merkkejä jännitteistä pankkijärjestelmässä. Keskimääräinen rahananto on lisääntynyt, vaikkakin voidaan halvemmalla lainata mark- markkinoilta kuin EKPltä, niin siltikin tämä pitkälti liittyy vain muutamiin rahoituslaitoksiin eikä koko pankkijärjestelmään. Tämä on tiedottamisongelma keskuspankille Euroopassa, koska toisaalta jossakin vaiheessa, siis tavallaan, jos nyt ymmärrätte tätä logiikkaa, mihin, mitä ajan takaa, Siis varsinainen korko, jolla pyritään valvomaan likviditeettiä, on EONia, markkinakorko, mutta jo ohjauskorko, jonka he ilmoittavat eh, parlamentille, suurelle yleisölle – koskien rahapoliittista kannanottoa, niin se on tämä uuden rahoituskorko. Jos haluatte ymmärtää, mitä he oikein tekevät, silloin pitää tarkastella molempia korkoja. Me olemme nyt siinä tilanteessa, jossa tapa, jolla rahapolitiikka toimii, on varsin erilaista kuin ennen kriisiä. Ei voi vain tarkastella yhtä korkoa, pitää tarkastella markkinakorkoa ja uuden rahoituskorkoa, joka on ongelma suurelle yleisölle, mutta myös tiedonto-ongelmasta on kysymys, siis keskuspankkien tiedotusongelma. Tämä voisi olla ongelmallista, jos inflaatiopaineet alkavat osoittautua todeksi, kun luvut reaalitaloudesta tulevat esiin ja ovat vakuuttavampia. Mitä sitten tämä tarkoittaa, onko tämä tärkeää vai onko tämä teknistä puhetta pelkästään? No kyllä ja ei. Meidän pitää ajatella rahapolitiikkaa suhteessa muihin politiikkoihin. Onko aikani lopussa? Siis miten se liittyy muihin politiikkoihin? toi, esimerkiksi standardirahapolitiikka, milloin ohjauskorko nousee, voin sano, kertoa, mitä markkinat odottavat. Olen kyllä hämmästynyt, jos korot alkavat nousta ennen kuin tämä kuilu EU, markkinakoron ja uuden rahoituskoron välillä umpeutuu vielä. Tähän menee jonkin aikaa mielestäni. Ja tämä kyllä ei tässä tärkeintäkään tässä vaiheessa. On syvällisempiä kysymyksiä, jotka pitää esittää, mitä keskuspankit uudessa maailmantilassa tekevät. Ensinnä tietenkin EKP ei ole mikään sääntelijä, mutta nyt siihen liittyy myös makrovakavaraisuustoimia ja meidän pitää kysyä, minkälaisia välintä keskuspankilla on tällaiseen makrovakavaraisuusvalvontatehtävään. tehtävään mm. Tähän ei voi juurikaan vaikuttaa varoituksella tai analyyseilla, riippumattakaan politiikoista, mutta voidaan myös varoittaa sitä analyysejä, mutta ei ole mon, kovinkaan monia välineitä, joita EK, keskuspankit voivat käyttää. Ja edelleen ei ole mitään kokemustakaan siitä, miten harjoitetaan kahta asiaa, sekä makrotalouden vakavaraisuusvalvontaa ja rahapolitiikkaa käyttäen korko, korkoa välineenä Joten ehkä keskuspankit joutuvat pohtimaan, miten voidaan käsitellä näitä kahta asiaa, kun meillä on vain rajallinen määrä välineitä käsissämme. Erittäin relevanttia, kun keskustellaan eurooppalaisesta yhdestä, on myös, mitä tämä liittyy finanssipolitiikkaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että EKPn tuki rahoitusmarkkinoille on auttanut sekä hallituksia että rahoituslaitoksia tässä kriisissä, mutta Olemme myös nähneet, miten puitteet ovat rajoittuneet. EKP ei voi tehdä ostoja epämäärimarkkinoilla. Ainoa väline, jota ne voivat käyttää, on tämä eh, helppo, helppo takuupolitiikka, joka jo mainittiin. Ja se on ollut varsin hyväksi, hyödyllistä vaikka Kreikan tapauksessa, mutta on aivan selvää, että tämä suhde talo, finanssipolitiikan ja rahapolitiikan välillä on ratkaisevanlaatuinen kysymys euroalueella tulevina vuosina, aivan erityisesti siis euroalueella. Ja se on tärkeä osa Euro, koko Eurooppa-asiaa ja tähän asiaan oikeastaan nyt lopettaisinkin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt kysymyksiä. Hans-Peter Martin ensin. Olkaa hyvä. Well, thanks a lot. It's great, Mr. Hatton. Kiitos. Hienoa nähdä teitä. Herra Hatton täällä. Hienoa, että teidät kutsuttiin tänne Minulla olisi yksi pyyntö. Voisitteko ystävällisesti jättää nuo kaavakuvat meille, niin että saisimme niistä kopiot, siitä olisi apua. Ja viittaisin suosituksiinne. Te sanoitte, että rahoitusjärjestelmä oikeastaan vaatii jatkuvaa tukea – jopa vuosikymmenen ja sanoitte, että julkisen velan kaikkialla on noustava, kasvettava. Te, kuten minä entisenä toimittajana, miten uskotte, tai mitä suosittelisitte meille nyt politiikan tekijänä? Miten saadaan vakuutettua nyt julkinen mielipide siitä, että tämä on mahdollinen tie? Mainitsette Saksan, minä olen Itä- valtalainen, mutta olen tietenkin seurannut tarkkaan Saksan tilanteita. Miten te arvioitte sen, mitä pitää tehdä ja miten voidaan vaikuttaa Saksan julkiseen mielipiteeseen niin, että saksalaiset ymmärtävät tämän teidän kantanne ilman, että kansallistetaan pankit? Jos ymmärsin teidät oikein, tämä olisi johtopäätös, joka johtaisi siihen, mitä sanoitte luottamuksen puutteesta ja pankkien toimintatavasta vai olenko väärässä ja näettekö toisenlaisenkin ratkaisun EUn puitteissa, emmekä kansallistetaan pankit? Ehdottaisin, että otamme seuraavankin kysymyksen ja yhdistetään ne. The next. Please ask your question. Okay, hyvä, kysykää vain. I think he had a, another question. Ehkä hänellä oli vielä toinen kysymys tälle toiselle puhujalle. Sorry. Oliko teillä vielä toinen kysymys? Niin anteeksi. Puheenjohtaja lyhyesti Verailinille. Kaava, jossa nähdään vielä kesken olevat asiat. Puhun saksaa. Wenn ich mir das ansehe, dann meinen Sie... Niin, kun katson tätä, niin selvästi tarkoitatte tällä yli 400 miljardilla eurolla jotka BKT, keskuspankki haluaa takaisin. Miksi näette tilan, tilanteen nyt näin positiivisena ja uskotte, että tähän ei tule mitään lykkäystä? Ja jos sitä tulee, niin miten luulette tämän sitten vaikuttavan tilanteeseen? Maybe we leave it at that and, and you answer. Jätetään ehkä tähän. Vastatkaa te ensin, olkaa hyvä. Um, uh, I'll, I'll set... No, todella mielelläni voin jättää nämä kaviokuvat teille. Monista en puhunut ja kuitenkin puhuin liian pitkään. Pahoittelen kaikille. Kyllä, miten saadaan saksalaiset vakuutettua tästä kysymyksestä. Tämäkään oli kysymyksenne keskiössä, jos oikein ymmärsin. Enpä usko, että Saksan kansalaiset tai julkinen mielipide tiedostavat tai tiedostavat ehkä, mutta paremmin voitaisiin varmasti tiedostaa se, mitä pankkijärjestelmässä tällä hetkellä tapahtuu. Kolme suurta saksalaispankkia periaatteessa todella ovat Lontoon New Yorkin järjestelmässä merkittäviä pelaajia, yhtä aggressiivisia kuin mikä tahansa anglosaksinen pankki. Samalla useat muut pankit, jotka haluavat samanlaisia voittoja, on houkuteltu samalla alalle ja Saksan osalta, etenemisen osalta nähdään samat haasteet kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa ja Espanjassa myös. se on nähty saman tyyppistä kehitystä vähemmän Italiassa. Pankkijärjestelmä on vaan muuttunut valtavan kansainvälisesti ja todella lähtenyt tästä kotimaisesta innovaatioinvestointijärjestelmästä. Eli jos näin tehdään, voidaanko päästä eroon konservatiivisesta finanssipolitiikasta? Jos molempia halutaan hoitaa, niin Saksan taloudessa on luvassa ongelmia lähivuosikymmenen aikana. Olen pitkälti samaa mieltä Kretsian esittämien kanteen kanssa. EKP on lähtenyt epätavallisiin toimiin joukkovelkakirjojen osalta ja sen, miten suhtaudutaan likviditeettimääräyksiin ja niin edelleen. Nämä ovat todella erityistoimia. Enkä usko, että jos ne vedättäisiin nopeasti pois, niin ajatellen luottamuksen matalaa tasoa markkinoilla tällä hetkellä, en usko, että tilanne olisi yhtä mukava kuin tällä hetkellä. Yes, I mean about your questions, okay, what... Uh, niin, tähän teidän kysymykseenne. Mitä tämä lasku? Onko mikrofoni päällä? Niin, siis lasku, joka löytyy tästä, näkyy tässä kuvassa, niin on 12 kuukauden pitkän aikavälin uudelleen rahoitusta ja pääomittamisoperaatioita, näitä suuria operaatioita, joihin liittyy tietty riski, mutta äh, ajatellaan kuitenkin niin, että että on myös sellaisia äh, hienosäätöoperaatioita käytössä, joista EKP on ilmoittanut kauttavat lieventävää vaikutusta, koska on sitten mikä tahansa skenaario, joka on otettu huomioon EKPn omista analyysistä ja muista ennusteista. En usko, että meidän pitäisi ottaa mitään realistista skenaarioa. Mutta mitä tulee liialliseen likviditeettiin, en kuitenkaan usko, että meidän pitäisi odottaa valtavia likviditeettiongelmia lähitulevaisuudessa, vaikka jotakin että pitäisi odottaa, jotka liittyvät joihinkin rahoituslaitoksiin, erityisesti kreikkalaisiin pankkeihin. Ja hienoa EUn tila, EKPn tilanteessa verrattuna USA on, että kaikki mitä on tehty, on tehty ilman valtavia muutoksia perusrakenteessa. On helppo osallistua tähän ja päästä myös sitä eroon. Tietenkin on arkaluontoisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että vedetään pois ilman, että syntyy epävakautta rahoitusmarkkinoilla ja niin edelleen. Mutta ellei usko, että meidän pankkijärjestelmämme on täysin heikoissa kantimissa tai fragiili, niin kuin te sanotte uskoakseni, niin olen sitä mieltä, että kun ajatellaan reaalitalouden elpymistä ja odotuksia, niin jos ei uskota tähän kriisin uudelleen toistumiseen ja ottaen huomioon tilanne suurimmassa osassa pankkeja Euroopassa, niin meidän ei pitäisi mielestäni odottaa tällaista. Kiitos. Kesenvän. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin olisi kaksi eri kysymysrypästä, koska puhujat olivat hyvin erilaisia käsittelevät eri aiheita. Pidin eri syistä molemmista oikein paljon. Raton, Minua kiinnosti kovasti ehdotus, että paradigman muutos on paikallaan nyt pankkisektorilla globaalisti, jotta voidaan huolehtia siitä, että lähdetään uudelleen suuntaamaan sitä, että pitää rahoittaa innovaatioekosysteemiämme. Innovaatioita rahoitetaan usein riskipääoman kautta, jota saadaan muilta kuin pankkilaitoksilta. Riskipääoma ja hedge rahastoja tässä ajattelen. Ja miten voimme kannustaa perinteisempää pankkitoimintaa muuttamaan prioriteettejään ja ehkä jopa kehittämään tuota innovatiivista ekosysteemiä, joka kuulostaa oikein kiinnostavalta. Lisäksi haluaisin tietää, miten voidaan ryhtyä toimiin, jotta rajoitetaan pankkisektoria osuutena isäntämään BKTstä. Ymmärrän, että yhdistyneessä kuningassa meillä on korkea riskiprofiili Islannin ja Irlannin tavoin. Toisaalta olemme globaali finanssikeskus, joten pitäisi ehkä mitata sitä BKTstä meidän maassamme tai ehkä Euroopassa, kun on kyse tällaisesta rahoituskeskuksesta kuin Lontoa professori Rehlin rahapoliittiseen vastaukseen. Aina on mielenkiintoista nähdä noita kuvia, joissa nähdään EKPn vastaus korkojen muodossa viime vuosikymmenen kuluessa ja verrataan sitä Fedin vastauksen. EKPtä syytettiin pitkän aikaa siitä, että se liian varovaisesti piti kiinni ohjauskorosta korkeammalla tasolla. Siitä riippumatta monet euroalueen jäsenvaltiot eivät ainakaan voineet päästä eroon tuosta kuplasta. Eli onko niin, että ohjauskorko ei ole riittävä väline, vaan siihen pitää syöttää myös muita? Pitäisikö muiden euroalueen ulkopuolisten maiden hyväksyä pääomavaatimus kysymykset? Se, että keskuspankkien pitäisi korottaa nostaa korkoja, kun kasvua tapahtuu enemmän, ja madaltaa silloin, kun kasvu hidastuu. Niin kuin EKPssä, kun pyritään vakauteen siis lähinnä, eikä suuren nopean kasvun, joihin pyrittiin kannustamaan joissa näissä talouksissa. Kiitos. Please, Mr. Hutton, go ahead. Herra Hutton, olkaa hyvä. Um, uh... Kiitoksia näistä kysymyksistänne. Niin, minä puollan tämän vuosituhannen toimintatapa tässä oltiin aivan oikeassa. En näe mitään syytä, miksi talletuslaitokset joutuvat harjoittamaan tällaista arvoprimyyntiä. tässä puhuttiin tietyn tyyppistä johdannaista aikaisemmin. kun ajatellaan, tai kyllä on tavallaan väärin, väärä kysymys, joka on esitetty. Oikeastaan mitä pankkirit ovat mieltä ja mikä olisi sallittavaa, salli, hyvä sääntelyympäristö heille? Oikeastaan kysymys, joka on varsin erilainen. Tärkeä kysymys on, mitä me haluamme pankkien tekevän. Ja sitten kun päätetään, mitä pankit ovat tekemään, niin sitä voimme laatia sellaisen arkkite- arkkitehtuurin, jossa ne toimivat ja tehdä niistä tu- tuottavia laitoksia. Emme itse asiassa, kun ajatellaan tuottavuutta pankkitoiminnassa, se on tässä mennyt aivan hu- hulluksi, niin kuin äsken osoitin. Mitä tulee henkilökohtaisen palkkauksen esimerkiksi, tässä on täysin ylitetty kaikki rajat. Ei ole vaikea nähdä, miksi he toimivat niin kuin toimivat. Ja olen sitä mieltä, että ainoa tapa, jolla saadaan aikaan tällainen eurooppa, eurooppalainen katto tällaiselle. Ja olen sanonut Andrew Haltingin kanssa, joka on Euroopan, Englannin pankin pääjohtaja. Hän muutaman viikko sitten sanoi ja väitti, että on esimerkki siitä, että suhtaudun ovat laskemassa merkitystä, niin meidän pitäisi tukea näitä suuria pankkeja. Mielestäni Euroopan, EUn, Euroopan pankki, parlamentin pitäisi alkaa pohtia, miten lisätään luottamusta. No. Ajatelkaa, miten USA toimi vuonna 2011 tai aikaisemmin. Eikä tässä todellakaan helposti tueta eurooppalaista invest innovaatioekojärjestelmää. Täällä pitäisi kyllä pystyä esittämään tiukkoja kysymyksiä itseltään. No, Kyllä, kuten sanoitte. Euroopan keskuspankkia kritisoitiin ennen kriisiä, ennen kaikkea 2003-2004 vuosina, että korko oli liian korkealla tasolla, vaikka silloinkin – Fatio oli huolenaiheena. Siitä kai keskuspankki kantoi huolta. Tuo aihe ansaitsi oman keskustelunsa, mutta totta on, että tämä on relevanttia Euroopan unionissa. Nimellinen ohjauskorko eri maissa, koska inflaatio oli eri tasoilla tai oli korkeaa kasvua, niin aito korko oli hyvin paljon matalammalla tasolla ja tämän vaikutti tuohon kuplaan ajatellaan tässä Espanja ja Irlantia lähinnä. Eli tämä on kysymys, sopiiko yksi malli kaikille? Voidaanko ajatella rahapolitiikkaa homogeenisena euroalueena? Tai että otetaan huomioon eri alueiden, eri maiden erityispiirteet? Minusta tuntuu, että korkotaso voi vain puuttua johonkin asiaan. Ei se ole yksi aina väline tässä yhteydessä. Yksi korkotaso, ohjauskorko, mahdollistaa eri korot varsinaisesti eri maissa, Yhdysvalloissa esimerkiksi, eri tavoin, kunhan sääntely on paikallaan. Toivon, että mennään eurooppalaisen sääntelijän suuntaan, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eri rahoituslaitokset eri jäsenvaltioissa eivät voisi nauttia siitä, että sääntelijä ottaa huomioon maakohtaiset erityispiirteet. Eli että otetaan huomioon erot aidottujen korkojen osalta, kuten Espanjassa. Keskustelut tulevaisuudesta ja politiikasta ja talouden vakaudesta. Minusta tuntuu jälleen, että meidän pitäisi käyttää korkoa inflaatiotavoitteisiin ja se, että lähdettäisiin tästä inflaation valvomisajatuksesta, koska on sanottava, että tämä on ollut erittäin tärkeä saavutus. Mutta sitä pitäisi täydentää muiden välineiden kautta. makrovakavaraisuusvalvonnan kautta. Nämä ovat varmasti kysymyksiä, jotka ansaitsevat hyvin nopeasti mutta ajattelua. Mr. Rannan joutuu nyt lähtemään, jotain ehtii junaan, joten viimeiset pari kysymystä teille, Reilin. Elisa per Vans, mutta pyytäisin todella puhumaan lyhyesti. Me viemme jo aikaa toiselta paneelilta, olkaa hyvä. Ei sittenkään, Elisa. Okay, I'll just make a very short question. No aivan lyhyt kysymys. Kiitoksia ensin kovasti teidän esityksistänne. Mutta itse akateemisena henkilönä, tutkijana haluaisin kuunnella hiukan teitä vielä enemmänkin. No, meillä on yksi tavoite, inflaatio, ja yksi väline, jonka pitäisi sitten saada talous liikkeelle, nimittäin korko, silloin kun kasvu on alhaista. Tämän kriisin aikana menimme varsin pitkälle siitä, että pidettiin kiinni mandaatista ja säännöistä, eikä myöskään tartuttu itse kysymykseen. Ja minä muistan, että oli sellainen aika, jolloin kasvu oli vieläkin laskussa, oli jo laskemassa ja korko silti vain nousi, johtauskorko. Mitä tästä voidaan sitten oppia? Ajatellaan EKPn mandaattia, minkälaista, ja minkälainen rahapolitiikka meillä on käytössä. Sitten yksityiskohta. Kukaan ei nimittäin puhunut vakaus- ja kasvusopimuksen roolista – kasvun vauhdittajana. Ja minä kovasti haluaisin palata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Onko rahoitusjärjestelmä todellakin nyt valmis palvelemaan taloutta ja pyrkimään näihin suhdannepoliittisiin tavoitteisiin? Tämä on asian ydin. Mutta kuitenkin olin samaa mieltä, että lyhyellä aikavälillä EKPn tekemä työ on ollut oikeaa ja hyvää, mutta nyt ajattelemme kuitenkin keski- ja pitkällä aikavälillä. Väline ei saa koskea vain lyhyttä aikaväliä, vaan sen pitää tarttua myös kasvukysymyksen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tällaisissa puitteissa haluaisin teidän hiukan mennä pidemmälle puheenvuorossanne. Kiitos. Niin ihan lyhyesti pitäisi vastata tähän hyvin monimutkaiseen kysymykseen. Haluaisin toista aikaisemmin sanomani, niin kaikkien pitäisi kantaa vastuunsa. Keskuspankkia kiinnostaa lähinnä inflaatio. Nyt kysymys on avoinna siltä osin, onko ollut väärin keskittyä liikaa inflaation. Toinen kysymys on kasvu ja vakaussopimuksen rooli, mutta mielestäni kysymystä ei pitäisi osoittaa oikeastaan keskuspankkiireille, vaan – ajatella sopimusta, erityisesti Kreikan tapauksen jälkeen, mikä on oppi näistä tapahtumista. Myöskin tuo asia, että euroalue ei ole menestynyt valtavan hyvin siinä, että hoidetaan pitkän aikavälin kysymyksiä, kasvu, innovaatio. Tämä ei ole todellakaan keskuspankin rooli. Minusta tuntuu, että tässä on kyllä kyse hallitusten roolista. Mutta voisimme miettiä sitä, miten sopimukset luovat puitteen. Onko kyse helpottavasta, yksinkertaistavasta tekijästä vai esteestä? Tämä olisi harkinta-aikana tärkeää, koska kun ajatellaan, miten rahoitus järjestelmä pysyy hengissä. Sitä rajoittaa sopimuksen tietyt määräykset. Eli rahapolitiikan ja finanssipolitiikan yhteys on hyvin tiukka. Eli voiko meillä edelleen olla yhteistä rahapolitiikkaa ilman, että finanssipolitiikan koordinointi lisääntyy? Mutta tämä on varmasti asia, joka ansaitsee oman keskustelunsa, eikä minun pitänyt tästä oikeastaan tänään puhua, mutta nämä ovat kuitenkin minun mielipiteitäni. Mistä tuntuu, että sopimuksen sääntöjä tulisi muuttaa? Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen paneeli on näin käyty läpi ja pyytäisin toisen paneelin puhuja istuutumaan tänne ylös. Kiitos oikein paljon teidän puheenvuoroistanne ja vastauksistanne ajastanne. Kiitos oikein paljon. If you want to stay, please, you're welcome. If you have to leave. Jos haluatte tänne jäädä, niin olette oikein tervetulleet. Jos teidän tässä on lähdettävä, niin... Mutta jos haluatte jäädä, pyytäisin teitä istumaan tänne salin puolelle. All right, so we have, uh... No niin. Panelissa on uh, Jao Rodriguez Lissabonin yliopiston instituutista ja Reoan Niklas Fuxendal Töni yliopistosta Frankfurtista. CV on jaettu täällä, joten en esittele teitä sen kummemmin. Roa Rodriguez, teillä on puheenvuoro. So many thanks. Uh, so the PowerPoint is already there. Kiitoksia. Minun pitäisi puhua tästä hankalasta aiheesta, missä Eurooppa pystyy luomaan työpaikkoja. Minulla on neljä pääkommenttia ensinnäkin työllisyyshaasteen ulottuvuus Euroopassa ja toiseksi, minkälaisia mahdollisuuksia löytyy työpaikkojen luomiselle. Kolmas alue koskee ehdotusta luoda työpaikkoja. Viimeinen koskee poliittisia prioriteetteja, jotta tästä ehdotuksesta tulee uskottava, toteutettava. Aloittaisin työllisyyshaasteen ulottuvuudesta laajuudesta. Itse asiassa meillä on kaksi erityyppistä ongelmaa. Toisaalta, mitä, voi, mitä voidaan kutsua työllisyydeksi, joka liittyy taantumaan. Yleisesti ottaen voidaan vain ottaa sille yksi luku, 10 miljoonaa työpaikkaa. Periaatteessa voisimme luoda yli 10 miljoonaa työpaikkaa 2005-2008 välillä, tai näitä olisi silloin voitu tehdä ennen kriisiä, ja nyt olemme menettämässä näitä 10 miljoonaa työpaikkaa. Näin siis periaatteessa tässä tapahtuu, tai käytännössä. Ja olemme siirtymässä työttömyysprosenttiin, joka pyörii 10 prosentin paikkeilla. Siis ongelma on käsissä. Mutta meillä on toinenkin ongelma, jota ei joskus aina mainita, nimittäin riski rakenteellisesta työttömyydestä, koska työpaikkojen rakenne muuttuu Euroopassa erittäin nopeasti. Olemme siirtymässä kohti tietopohjaista taloutta, joten me luomme työpaikkoja uusille alueille ja työpaikkoja, jotka vaativat työpaikat vaativat pätevää ammattitaitoa, ovat vähenemässä huomattavasti. Meidän pitäisi siis tarttua tähän toiseen ongelmaan myös tai pystyä siihen tarttumaan. Ja tässä meillä on tärkeä luku, joka pitää pitää mielessä, nimittäin 70 miljoonaa työpaikkaa. 70 miljoonaa työpaikkaa on auki uusille työntekijöille. En puhu nettotyöpaikan luomisesta, puhun vain työpaikoista, joita pitäisi olla tarjolla, mutta ikävä kyllä ei tarpeeksi ne, niille, jotka etsivät lähivuosina työpaikkaa. Mutta meillä on siis ongelma, työttömyys, taantuma ja rakenteellinen työttömyys vielä. Ensin haluan sanoa, että aikaisempi poliittinen vä- välineistö on ollut väärä. Se ei pysty tarttumaan tämänhetkiseen ongelmaiseen laatuun. Aikaisemmat politiikat perustuivat pääasiassa kahteen eri ajatukseen. Miten aktivoidaan eh, työmarkkinoita, saa ottaa mukaan nuorisoa, naisia, miten pidetään ihmiset pidempään työmarkkinoilla ja miten kehitetään joustavaa, joustoturvaa. Tällä tarkoitan sitä, että nämä eivät ollenkaan riitä, jotta voidaan tämänhetkistä työttömyysongelmaa ratkaista. Ei ollenkaan riitä, että aktivoidaan työvoiman määrää. Meidän pitää pystyä vaikuttamaan työoman tarpeeseen. Tämä tarkoittaa makrotaloudellista tukea kasvulle, tämä tarkoittaa innovaatiota teollisuuspolitiikassa, tämä tarkoittaa sitä, että toimitaan erittäin aktiivisesti elinikäisessä koulutuksessa ja oppimisessa joten meidän täytyy muuttaa poliittisia prioriteetteja, siirtää niitä. Ja nyt tämä on aivan erityisen relevantti kysymys, koska niin kuin täällä parlamentissa varsin hyvin tiedetään, me olemme nyt laatimassa, valmistelemassa EU-ssa seuraavan kymmenvuotiskauden strategiaa, EU 2020-strategiaa, ja nyt on aivan oikea hetki puhua tämän tyyppisistä prioriteeteista. Nyt voitte kysyä minulta, Mistä näitä tilaisuuksia löytyy työpaikan, työpaikkojen luomiselle? No, itse asiassa ne löytyvät neljältä pääalueelta. Globaalit markkinat, kehitysmarkkinat suhteessa kehittyneeseen maailmaan, mutta luonnollisesti tämä riippuu globaalista elpymisestä taloudessa. Euroopan, eurooppalaiset markkinat, niiden pitäisi pystyä tarjoamaan tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, mutta tämäkin tulee riippumaan EUn elpymisestä ja riippuu siitä, missä määrin saadaan kiinni muita, kun on oltu jäljessä ja miten äh, EMU pystyy koordinoimaan politiikkoja uudessa tilanteessa, joten paljon jossittelua tähän liittyy, tai jos sanoja. Ja kolmas mahdollinen alue, joka lyö työpaikkoja, liittyy yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti miten tartutaan ilmastonmuutokseen, edistetään uusiutuvan lähteiden käyttöä ja kehitetään myös sellaisia terveydenhoitojärjestelmiä, parempia äh, palveluita, yrityspalveluita, jotka tukevat pk-yrityksiä. Tässä on joitakin esimerkkejä kolmannelta alueelta. Ja lopuksi sitten neljäs alue. Sieltä löytyy työpaikat, joita voidaan luoda yhteydessä uusiin tuotteisiin ja uusiin palveluihin, kun taas innovaatioprosessit keskittyvät ei vain prosessiin, vaan myös tuotteisiin ja palveluihin, niin meillä on mahdollisuus tätä kautta luoda enemmän työpaikkoja ja myös parempia työpaikkoja. Joten tässä tuli mainittua nämä mahdollisuudet, mutta minä puhun potentiaalista ja potentiaali, joka, joka riippuu monistakin eri ehdoista, joiden pitää toteutua. Tätä taustaa vasten voisin sitä kolme konkreettista ehdotusta, jotka mielestäni sopivat hyvin EU 2020-strategiaan. Kuten tiedätte, kyseinen strategia pyrkii valmistelemaan EUta vihreämmäksi, älykkäämmäksi taloudeksi ja mukaanottavammaksi yhteiskunnaksi pitäisi myös muuttaa. Tällä tarkoitan sitä, että meidän pitäisi, me voimme ja meidän pitäisi luoda enemmän työpaikkoja, kouluttaa enemmän ihmisiä, jotta voitaisiin siirtyä tällaisen vihreämpään, älykkäämpään talouteen ja yhteiskuntaan, jossa eri väestöryhmät otetaan paremmin huomioon. Esimerkkejä tästä, jos puhutaan vihreämmästä taloudesta. Tämä liittyy uusiin energianlähteisiin, mutta tietysti myös tätä pitää eri, edistää ympäristöllisempää liikennettä, asumista, koska meidän, mehän tiedän, meidän pitää muuttaa kulutustottumuksemme ja miten liikumme, miten asumme. Jos puhun sitten tästä älykkäämmästä taloudesta, kaikki todistajat osoittavat, että EUlla voisi olla hyvää potentiaalia luoda työpaikkoja, mitä tulee luovaan teollisuuteen, sisältöteollisuuteen ja yrityspalveluihin, jotta voidaan tukea pk-yrityksiä. Tämä on selvästi sellainen alue, jolla EU on luonut ennen kriisiä monia työpaikkoja ja voisi palata tähän tilanteeseen, saada aikaan työpaikkoja, jos ehdot vain täyttyvät. Ja lopuksi kolmas alue, inklusiivinen mukaanottava yhteiskunta. Tässä mahdollisuudet, mahdollisuudet riippuvat terveydenhoitojärjestelmästä, henkilökohtaista hoidosta, lastenhoidosta, mutta myös vanhusten hoivasta ja koulutus on myös tässä tärkeässä asemassa. Nämä ovat alueita, joilla potentiaalisesti Eurooppa voi myös luoda enemmän työpaikkoja. Sitten metodin. pitäisi käyttää käsitettä, joka on kumppanuus työpaikkojen luomisessa innovaatiossa. Tässä kootaan siis yhteen innovaatio, joka on päämoottorina työpaikkojen luomisessa, ja tähän liittyy elinikäinen oppiminen ja tarvittavat taidot. Tämä on olennainen yhteys, joka pitää toteutua, ja tähän mennessä tämä on varsin heikoissa kantemissa EU-ssa monissa jäsenvaltioissa. Ehdottaisin, että jotta voidaan tukea tämän tyyppisiä kumppanuussuhteita, me tarvitsemme uudenlaista dynamiikkaa teollisuuspolitiikkaan ja innovaatiopolitiikkaan. Mitä puuttuu tästä on ensinnäkin Euroopan tasolla, nimittäin meillä on paljon välineitä teollisuuspolitiikassa, innovaatiopolitiikassa, tutkimus, politiikassa, mutta ongelmana on se, että ne ei ole koottu tavallaan yhteen, jos vain tartutaan vaikka autoteollisuuteen esimerkkinä. Niin meillä on monia välineitä, joilla voidaan käsitellä sektorin ongelmia, mutta niitä ei ole tavallaan koottu yhteen. Ja minä ehdottaisin sitä, että otettaisiin käyttöön eurooppalaisia teollispoliittisia foorumeita, joissa nämä välineet kootaan yhteen. Ja näin sitten kansallisella ja alueellisella tasolla meidän pitäisi kehittää kumppanuuksia innovaation ja työpaikkojen luomisen hyväksi, mutta tämä jälleen tarkoittaa sitä, että innovaatiota pitäisi suunnitella. Pitäisi, innovaatio pitäisi nähdä ei vain eliitin politiikkana alueella tai yrityksessä, jo, vaan tämä pitäisi olla varsin inklusiivista politiikkaa myös, ja tämäkin puuttuu tällä hetkellä. Ja paljon riippuu päätöksistä, joita tehdään tulevan EU 2020-strategian yhteydessä. Rinnakkain tämän kanssa pitäisi siirtyä eteenpäin elinikäisessä koulutuksessa ja oppimisessa. Ja tässäkin ehdotukseni olisi, että pelissä ei ole vain se, että nostetaan koulutuksen tasoa, että lisätään niiden eurooppalaisten määrää, jolla, jotka ovat käyneet korkeamman koulutuksen läpi, keskikoulutukseen, vaan että annetaan myös tarvittavat taidot, sopivat taidot heille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on paljon tehokkaampi elinikäisen koulutuksen järjestelmä olemassa. Nyt työstämme ehdotusta, jonka nimi on Uudet taidot uusia työpaikkoja varten. Ja tämä aloite vaatii periaatteessa sitä, että tunnistetaan tulevaisuuden työpaikkoja ja pätevyyksiä, joita nämä työt vaativat, jotta voidaan arvioida Jokainen kansa, henkilö, joka haluaa edetä ja kouluttaa itseään, jotta annetaan todellisia mahdollisuuksia koulutuksessa. Tähän mennessä olemme pitkälti alta sen, alle sen, mitä tarvitaan. Tarvitaan todellista eurooppalaista elinikäisen koulutuksen järjestelmää, jossa annetaan näitä tarvittavia mahdollisuuksia ja annetaan myös mahdollisuuksia Erasmus-tyyppiselle liikkuvuudelle. Olemme tästä varsin kaukana tässä vaiheessa. Ehkä tiedättekin, että toistaiseksi vain prosentti nuorista on saanut todellisen tilaisuuden nauttia Erasmuksen tarjoamista hyödyistä, mutta sitten haluaisin puhua myös rahoitusvälineistä koska kaikki mitä äsken tässä ehdotin on mahdollista tai on mahdotonta, ellei me pysty kehittämään uusia rahoitusvälineitä. Tämä on johtopäätökseni, viimeinen johtopäätökseni. Jos pidetään mielessä haasteet, jotka, joita edessä on työllisyyden suhteen, tässä tarvitaan ennen kaikkea makrotalous, oikeanlaatuisia makrotaloudellisia poli, politiikkoja. Tässä ollaan nyt risteyskohdassa, koska toisaalta ECOFIN ei kulje etääntymistrategian suuntaan, niin jossa annettaisiin ensisijä finanssipoliittiselle vakauttamiselle, budjettien vakauttamiselle, mutta toisaalta sitten on Eurooppa-neuvosto, joka viimeisessä huippukokouksessa maaliskuussa totesi, että finanssipoliittisia kannustimia ei pitäisi vetää pois, ellei ole varmuutta elpymisestä, joten tähän liittyy tiettyä jännitettä. Minun, minun kannaltani katsottuna meidän ei pitäisi vetää pois finanssipoliittisia kannustimia, ellei työpaikkojen luominen todella ole palaamassa. Tämä pitäisi olla kriteerinä. Sitten on toinen tärkeä kommentti, nimittäin talouspolitiikkojen koordinointi ei saa liittyä vain budjettien vakauttamiseen, vaan sen pitää edistää myös kasvua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koordinoidaan budjettipolitiikkaa, budjettipolitiikkaa ja veropolitiikkaa, jotta saadaan aikaan älykkäämpää vihreämpää taloutta, josta puhuin. Olemme vielä varsin kaukana tämän tyyppisestä koordinaatiosta. Lopuksi meidän pitäisi myös kehittää uus, uudenlaisia rahoitusvälineitä. En puhu pelkästään siitä, että käytetään paremmin rakennerahastoja tai Euroopan investointipankki tarjoamia välineitä. Tässäkin jälleen on kyllä marginaalia parantamisen varaa, mutta puhun, tarkoitan sitä, että täytyy pohtia uuden tyyppisiä välineitä, kuten euroobligaatiot. Ja ennen kaikkea pitää varmistaa, että meidän rahoitusjärjestelmämme uudistetaan niin, että se myös tukee kasvua, investointeja ja työpaikkojen luomista. Ja tähän lopetan tämän ensimmäisen äh, kohdan puheenvuorossani viittaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, niin erityisesti siihen, mitä professori Griffith Stone sanoi, meidän pitää uudistaa rahoitusjärjestelmää, jotta varmistamme ennen kaikkea sen, että resursseja löytyy ja tätä kautta, tätä kautta voidaan tukea kasvua, työpaikan luomista, mutta sitä siirtymistä kohti älykkäämpää vihreämpää taloutta. Siinä kaikki. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraan puheenvuoron Saara Fyksundä. Thank you very much. Um, I will come... Kiitos oikein paljon. Puheenvuorossani katan lähinnä epävarmuuden, kun pyritään eron kriisistä. Tämä on tärkeä ala, kun emme vielä tiedä paljon siitä, mikä politiikan rooli voi tässä olla. Ja luvallanne vähän viittaan pitkän aikavälin strategioihin, joiden kautta pyritään luomaan työpaikkoja. Mielestäni on melko selkeää, että etääntymistrategiassa on kaksi tärkeää tekijä. Miten voidaan lisätä kysyntää, miten voidaan välttää elpyminen, joka syntyy ilman uusia työpaikkoja. Minä pohdin tässä epävarmuutta näiltä kannalta. Tämä talouskriisi on nähnyt hyvin vähäistä kysyntää ja monet finanssipolitiikan toimet ovat lähteneet kensiläisen teorian pohjalta, jonka kautta hallituksen pitäisi pyrkiä lisäämään kysyntää kriisin aikana. Ja usein tämä politiikka on ollut melko menestyksekästä. Viime aikoina on kuitenkin vähän puhuttu myös siitä, onko kysynnästä puutetta erityisesti joissain maissa, jossa on paljon ylijäämää tällä hetkellä. Haluaisin viitata tähän. Jos katsotaan Euroopan maita, niin nähdään, että Saksa – on maa, jossa on eniten ylijäämää taseessa, eli kotimainen kysyntä on jäänyt jälkeen. Ja jos katsotaan tätä, niin verrataanko sitä muihin EUn jäsenvaltioihin vai maailman muissa on samantyyppistä kehitystä, kun katsotaan kauppatasetta EU-maiden kesken. Tännostaan jos katsotaan EUn jäsenvaltioita ja osoittaa myös nämä luvut osuutena BKT. En tiedä, näettekö tämän, mutta Alankomaat on siellä erittäin suurena, kun ajatellaan osuutta BKT. Muuten Saksan tilanne ei ole ihan yhtä, tai Saksan pakki ei ole yhtä pitkä. Joissain on siis alijäämä, joissain ylijäämä, Joissain voitaisiin varmasti parantaa paikallista kysyntää. Miten voidaan siis lisätä kysyntää? Minä pohdin sitä, että jos ajatellaan, että kasvu lähtee liikkeelle ja useimmat ajattelevat, että myönteistä kasvua tapahtuu tänä vuonna ja jos palkat kasvavat, ajatellaan automaattisesti, että kysyntä kasvaa myös. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi olla tässä hyvin varovaisia. Meillä ei ole paljonkaan tutkimusta tästä aiheesta. Haluaisin osoittaa yhden akateemisen tutkimuksen, joka koskee finanssipolitiikkaa konkreettisia elvytystoimia, joissa kotitaloudet saivat 302 000 dollarin sekin postissa verohelpotuksena. Ajatteluna toiveena oli se, että tämä rahat käytettäisiin. Kyselyn mukaan vain 20 prosenttia talouksissa sanoivat, että tämä lähinnä käytettäisiin. Kriisin aikana siis useat kotitaloudet kriisin aikana päättävät säästää rahaa tai vähentää velkaa vielä yllättävämpää tässä tutkimuksessa oli se, en tiedä näettekö tämän, oli se, että erityisesti vanhemmat ja rikkaammat sanovat käyttävänsä rahoja. Yleisesti me ajattelemme, että jos kysyntää haluaa lisätä, raha pitäisi antaa nuorille ja köyhille talouksille, koska ne ovat todella tiukoissa taloudellisissa oloissa ja kysyntä lisääntyy enemmän, mutta tässä todistettiin päinvastaista tässä käy mielestäni niin, että epävarmuustekijä on keskeisessä roolissa. Omassa tutkimuksessani olen nähnyt, että halutaan säästää, jotta voidaan olla varmoja tulevaisuudesta silloin, jos vaihtelua tapahtuu tulevaisuudessa. Kriisin aikana selkeästi on käynyt niin, että kotitalouksissa oli lisää epävarmuutta. Tämä koskee erityisesti nuoria kotitalouksia – ja myöskin köyhiä, koska monet työpaikat menetettiin juuri sellaisilla aloilla, joilla tekivät työtä ne, jotka eivät ansaitse kovin paljon. Eli työttömyys kasvoi ja yleisesti oltiin epävarmoja siitä, koska elvytys alkaa, tuleeko siinä uusi notkahdus, meneekö pitkä aika ennen kuin talous lähtee uudelleen liikkeelle vai ei. Ja niin kauan kuin el- tätä epävarmuutta on, niin vaikka Ekote ja muut luvut lähtevät kasvamaan, niin ei ole selvää, että kysyntä heti seuraa perässä. Samantyyppisesti puhuisin toisesta psykologisemmasta kysymyksestä, joka liittyy luottamukseen. Paljon tutkimusta on nyt tehty siitä, että mikro- ja makrotasolla luottamus on tärkeää. Luottavaisemmat saavat suurempaa tuloa ja maat, joissa on suurempi luottamuksen taso, ja tämä on vakava kuva, joka osoittaa, miten luottamus korreloi BKT kanssa. Eli jos luottamusta on maassa enemmän, niin silloin BKT-taso myös kasvaa. Luottamus siis todella on hyvin tärkeä. Maissa, joissa luotetaan toisiin enemmän, tai maat, jotka luottavat toisiinsa enemmän, käyvät keskenään enemmän kauppaa. Nyt kriisin aikana todella tuhottiin luottamusta talousjärjestelmään, ja tämä on uusi ulottuvuus, joka liittyy tähän kriisiin, jos verrataan sitä aikaisempiin taantumiin lamoihin. En usko, että tiedämme kovin hyvin, miten tämä vaikuttaa kotitalouksien tai yritysten toimintaan tulevaisuudessa. Tässä tuhuttiin myöskin luottamusta niiden välillä, joilla on taloudellisia suhteita. Selkeästi ihmiset haluavat mielellään toimia sen mukaan, minkälaista kokemusta heillä on taloudellisesta toiminnasta. Tämä on varmasti totta, kun ajatellaan pitkällä aikavälillä kerättyä kokemusta – Esimerkiksi osoitin, että itä-saksalaiset elävät pitkään sen varjossa, että elivät kommunismijärjestelmässä. Tämä vaikuttaa siihen, mitä me haluavat, he haluavat, mutta tämä koskee myöskin, tämä tutkimus koskee myöskin lyhyttä aikaväliä. Eli niitä kokemuksia, joita rahoitusmarkkinoilla on ollut, jos on saatu voittoa tai tappiota, niin tämä vaikuttaa siihen, miten helposti lähdetään ottamaan riskiä. Että minusta tuntuu, että tämä luottamuksen vaikuttava tekijä on epäselvä vielä. Toiseksi halusin puhua siitä, pitääkö meidän pelätä sitä, että elpyminen tapahtuu ilman uusia työpaikkoja. Tämä on kysymys, joka selvästi tuli esiin Yhdysvaltain kahden viime taantuman jälkeen. BKT kasvoi, mutta pitkän aikaa kuitenkin odotettiin, että työpaikkoja saataisiin lisää. Työpaikat vähenivät 2001 vuoden jälkeen meni kaksi ja puoli vuotta ennen kuin työpaikkojen määrä oli samalla tasolla kuin ennen taantumaa. Tämä on varmasti asia, jonka haluamme pyrkiä välttämään. Erilaisia teorioita on siitä, mikä johti tähän elpymiseen ilman lisätyöpaikkoja. Y- yksi asia oli se, että siirrytään sektorilta toiseen nopeammin. Toisaalta sanottiin, että nämä eivät ole niin syviä taantumia ja sen jälkeen ei luotu uusia työpaikkoja, joten tässä mielessä meidän ei tarvitse ehkä liikaa pohtia – uudelleen vastaan tulevaa taantuma. Tämä ei ole lyhyt tai suppea. Mutta lisäksi yritysmaailmassa on eri, enemmän epävarmuutta. Kun yritykset ovat epävarmoja, niin ollaan hyvin varovaisia siinä, että lähdetään luomaan uusia työpaikkoja. No, tässä vielä, vielä akateminen osoitus siitä, että epävarmuudella on kielteinen vaikutus tuotantoon, ja se voi kestää melko pitkään. Mitä tapahtui epävarmuudelle tämän kriisin aikana? Tämä on e- epävarmuuden mittaus, jossa IFA mitataan yritysmaailman luottamusta sinisellä ja punaisella linjalla mitataan vähän eri tavoin epävarmuutta, mutta tästä kuvasta käy selkeästi ilmi, että epävarmuus lisääntyi paljon tämän kriisin aikana. Tämä on yritysten epävarmuutta nyt siitä, mihin suuntaan talous kulkee ja miten oma yritys kehittyy tai pärjää myönteisesti vaikka kielteisesti. Yhteenvedonomaisesti sanoisin, että epävarmuus ja luottamus ovat tärkeitä psykologisia tekijöitä, joilla voi olla todella taloudellinen vaikutus. Vielä ei ole kovin selvää se, mitä poliittisesti voidaan tehdä luottamuksen lisäämiseksi, varmuuden lisäämiseksi, mutta kun ajattelen tätä nykykriisiä, minusta tuntuu, että – joidenkin toimien pitäisi olla melko itsestään selviä selkeästi. Politiikan muutokset, eli jos voidaan välttää lisäepävarmuuden luominen tällä tavalla kotitalouksien yritysten osalta. Kuten kollegat sanoivat, minäkin olisin sitä mieltä, että hidas irtaantumistrategia, kun ajatellaan finanssipoliittisia toimia, on tärkeä. Niin, että yritykset ja kotitaloudet todella voivat luottaa luottaa siihen politiikkaan, jota ajetaan, ja luotetaan siihen, että politiikka jatkuu tällaisena, kunnes talous lähtee uuteen kasvuun. Viimeisenä uskoisin, että koordinointi tiettyjen poliittisten toimien välillä EUn tasolla voisi auttaa antamaan selkeät puitteet sille, mitkä ovat yhteiset tavoitteet, kun ajatellaan yritysten ja kotitalouksien toimintaa. Pitkän aikavälin strategiasta pari sanaa lyhyesti. Olen muiden panelistien kanssa samaa mieltä siitä, että pitkän aikavälin strategian osalta Euroopan tulisi keskittyä sen etuihin. Eurooppa on osaamiseen perustuva talous ja tutkimuksessa ja kehityksessä varmasti on mahdollisia etuja. Osaamisen osalta siis myös meidän pitäisi keskittyä koulutukseen. Jos katsotaan tutkimus- ja kehityskuluja EUn jäsenvaltioissa, nähdään vaihtelua erittäin paljon. Nähdään myös, että jäädään pitkälti alle tuon kolmen prosentin, joka olisi komission mielestä hyvä tavoite vuodelle 2020. Lisäksi haluaisin sanoa, että hyvin selkeästi kaikki – tutkimus- ja kehitysraha ei tule käytettyä samalla tapaa. Paljon keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä tutkimus- ja kehityksen alalla. Vihreiden teknologioiden pitäisi olla tässä tärkeässä roolissa, koska meillä on tässä kilpailuetua. Vihreä liike on edennyt pitemmälle Euroopassa kuin muilla mantereilla maailmassa – siitä on tulemassa nyt paljon tärkeämpi Yhdysvalloissa ja kasvavissa nousevissa talouksissa, myös kuten Kiinassa ja Intiassa, joten jos voidaan tarjota teknologiaa, niin sen pitäisi luoda hyvä mahdollisuus, kasvumahdollisuus. Lopuksi koulutusmenoista. Tässäkin näette tuon sinisen osan, se on koulutusmeno BKTstä. EU-ssa vertailuna Yhdysvaltoihin ja Sveitsiin. Enemmän kulutetaan kulutukseen, mutta meidän ei pitäisi ajatella ainoastaan rahaa, vaan sitä, miten halutaan käyttää koulutuksen käytettäviä varoja. Ja yksi loppuhuomio vielä. Ainakin Saksassa tiedän, että yli puolet yliopistoissa opiskelevista on naisia, mutta naiset ovat kuitenkin työmarkkinoilla jäljessä, joten tässä on ajateltava myöskin sitä, mitä sosiaalisia etuja saataisiin, jos hyvin koulutetut naiset pysyisivät työmarkkinoilla. Naisten osallistuminen työmarkkinoilla Euroopan maat jälleen pitkälti alle 75 prosentin komission tavoitteen Eurooppa 2020 strategian mukaan. Erityisesti ollaan siis jäljessä, kun ajatellaan naisten osallistumista, jos on 35 vuoden ikäisiä lapsia. Vielä pienempi lasten osalta tämä on vielä alhaisempi luku, joten tässä on paljon mahdollisuuksia käyttää resursseja, joita yhteiskunnassamme on, niin että naiset saadaan palamaan työmarkkinoille. Joten jälleen kerran, mitä politiikan kautta voidaan tehdä, erityisesti ajattelen tässä sitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä, tämmöisellä ehkä roolin, rooli, joka sopisi parlamentillekin, koordi, koordinoidumpi eurooppalainen politiikka voisi toimia silloin, kun integraatiota on jo tapahtunut. Tänään on kuultu paljon rahoitusmarkkinoista ja sääntelystä näillä markkinoilla ja niin edelleen, mutta koordinoitu eurooppalainen politiikka voisi olla eduksi myös silloin, kun ajatellaan vaikka työmarkkinoiden koordinointia, joka on hyvin vähäisellä tasolla Euroopassa – vaikka työvoima voi periaatteessa liikkua vapaasti. Toinen asia, joka voi siis sopia EUn tasolle olisi varmasti parhaiten, parhaiden käytänneiden vertaileminen. Eli miksi naiset osallistuvat työmarkkinoille paljon enemmän jossain maassa kuin jossain toisessa. Tätä katsomalla voi tehdä mielenkiintoisia johtopäätöksiä, joista voitaisiin keskustella EUn tasolla. Ja tämän lisäksi suuri osa on jo mainittu tästä, mutta innovaatiot? Miten voidaan luoda puitteet, jotka tukevat yksilön aloitteita, yksittäisiä aloitteita? Varmasti paljon on tehtävä alueellisella tasolla. Koordinointi ei varmaankaan aina auta, mutta no, yleisesti ottaen uskoisin, että tässä on paljon mahdollisuuksia tehdä politiikkaa myös EU-tasolla. Kiitos oikein paljon. Nyt antaisin kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kuka ensimmäisenä? Elisa. Well, thank you very much to both. Kiitoksia molemmille puhujille. Olin todella innostunut näistä viimeisistä kaavakuvista, joita viimeinen puhuja esitteli. Voisitteko vielä panna tämän ensimmäisen kuvan? Se oli todella sen arvoinen, että sitä myös todella vähän tulkitaan. Mielestäni tämä on todella jotakin jota meidän pitää huolella tarkastella, koska tässä tapahtuu nyt niin, kun tätä luin. Ensin luin, että tässä on kyseessä Kiina, tämä pitkä viiva. Mutta se onkin Saksan ylijäämä. Meidän kyllä me sen tähän täytyy nyt tarttua, koska itse asiassa kun on näin alhainen kasvun kasvu Euroopassa. Meidän pitää olla erittäin varovaisia, koska tämä matala kasvu ja vienin hyperkonsentraatio, keskittyminen sisämarkkinoilla yhteen maahan, niin tässä sitten luonnollisesti päädytään erittäin tiukkaan väkivaltaan, aggressiivisen kilpailun. Siis loppujen lopuksi on luotu sellainen malli Euroopan sisälle, missä on Saksassa ja pohjois ylijäämää, ja sitten on vajeita kaikissa muissa talouksissa. Ja t- on, tähän on, tämä juuri liittyy tähän luottamukseen, josta puhuitte, luottamuksesta eurooppalaiseen malliin nolla peliä, Enkä, meidän siis täytyy ryhtyä oppia tästä jotakin, koska jos liitetään tämä BKT-eroihin per capita eri talouksissa, kansantalouksissa, sitten ymmärtää, että joka vuosi tämä malli toistuu. Ja sitten jos tämän päälle vielä pannaan kasvu- ja vakaussopimus, niin silloin ollaan räjähdysaltissa tilanteessa EUn sisällä. Ja olen sitä mieltä, että tä, ja tätä olen todellakin korostanut, miten voimme kasvaa kestävällä tavalla ajatellen ympäristöä, miten kestävyys toteutuu työpaikan luonnin kohdalla, mutta meidän täytyy löytää tähän ongelmaan ratkaisu. Ja tämä hyppäys makrotaloudellisesta tilanteesta, jossa nyt ollaan, uuteen kasvun tasoon on pääasia. On iso kysymys. Kun otetaan yhden prosentin kasvua yleisesti ottaen, ja tällaista epätasapainoa, mitä tulee kansal- BKT kansalliseen kasvuun, niin silloin varmasti yksi prosentti luo työttömyyttä joka vuosi Yli kahden prosentin kasvu luo työllisyyttä. Siihen, ennen kuin siihen päästään, ollaan aivan äh, rajatapa mailla. Miten sitten voimme tätä asiaa korjata? Miten voidaan syntää kasvua? Me elämme globaalissa maailmassa ja minä haluaisin nyt viitata tähän ensimmäiseen puheenvuoroon, jonka kuulimme. Miten EU voi kasvaa globaalissa taloudessa? Lopetan aivan kohta. Tässä tarvitaan todellakin tätä EU 2020 strategiaa. Tässä on nyt pari uutta piirrettä ja joitakin vanhoja temppuja tässä strategiassa. Uutuutena on se, että tar- tartutaan ulkoiseen taloudelliseen agendaan suhteessa muuhun maailmaan. Me tarvitsemme kasvua, jota syntyy muista, muilta markkinoilta. Muutoin jäämme jumiin tähän yhden kasvuun kolmeksi neljäksi vuodeksi, enkä tiedä syntyykö sitten valtavia ongelmia työttömyyden takia EU:ssa. Sitten toinen kysymys. Teospolitiikka. Mm. En vieläkään näe, että käsiteltäisiin tällaista kaksinaista aspektia. Ensinnä välineet jotka saavat aikaan muutoksen, välineet, jotka toteuttavat strategiaa ja toinen kysymys tässä blogissa on äh, konvergenssi, lähentyminen. Se on iso asia silloin, kun otetaan huomioon vanhat Lissabonin agendan kysymykset. Lissabonin agenda ei ole kilpailukykyistä tai muutoin, sitten vain vahvistamme näitä tässä nähtäviä epätasapainoja. Anteeksi, yritin jokainen aikainen, mutta halusin, että ymmärretään oikein. Ennen kuin annan puheenvuoron puhujillemme, haluaisin itse pyytää teitä unohtam- olemaan unohtamatta näitä muita kuvia, joita esitettiin. Täällä esitettiin myös äh, vienti ylijäämme BKT, siinä Alankomaat oli konservatiivisia ja muut liittyvät EUn ylijäämään. Siellä Saksa oli alle keskiarvon. Nyt tässä olette hiukan erehtynyt, jos te eristätte tämän yhden kalvon pelkästään. Se on aivan harhaanjohtava termi. Tämä nähdään koko asian reaalitermein. Yes, yes, we have got to look at... Kyllä pitää tarkastella asiaa äh, reaalisesti, mutta jos lasketaan kauppataset, ylijäämät, alijäämät suhteessa BKT, niin silloin äh, No, tämä päällikkäistyy. Ensimmäisessä kuvassa löytyy prosenttiosuus BK, tästä jos BK on erittäin korkea luonnollisesti. Globa- Ei minä sitä argumentia ketään vastaan, vain se, että jos olemme kasvu pysähtynyt ja keskitymme sisämarkkinoihin, te, toiset voittavat, toiset häviävät. Sen vain halusin tässä sanoa. Ensin haluan ottaa sen aivan saman asian, jonka herra Clint sanoi. en, Afrikan koko sillä on merkitystä. Se on suuri maa, tietenkin silloin kysyntä vaikuttaa pieniin naapurimaihin niin edelleen, mutta jos katsotaan tätä kuvaa, joka osoittaa prosenttisuuden BKT ja näyttää myös kauppataseen suhteessa muihin EU-maihin pelkästään, niin näette, että Saksan ylijäämä on suhteellisen pieni, se on noin 5 prosenttia se on vieläkin sitten huomattavaa ylijäämä, mutta ei mikään valtava, ei sellainen, joka muistuttaa missään määrin Kiinan ylijäämää vaikka. Joten en nyt väitä, että tässä pyritään köydyttämään naapureidaan, e, koska moni yli, paljon tästä ylijäämästä menee myös muuhun maailman ja sen hyväksi. Ja mielestäni meidän pitäisi myös korostaa sitä, että emme halua sellaista maailmaa, jossa ei ole mitään vaihtoehtoja epätasapainoa näitä. Joskus on hyvä syy ylijäämällä, joskus taas kannattaa olla vähän alijäämäpuolella. Ylijäämä ei välttämättä sinällään tarkoita jotakin kielteistä, mutta olen sanonut kanssani siitä, että on joitakin maita, joissa on korkeat vajeet ja joissakin taas erityisen korkeat ylijäämät. Ja siksi on kyllä varmasti vaikeampi löytää koordinointimahdollisuuksia Euroopan tasolla, joka sopisi kaikille EU-talouksille yhtä lailla. Tässä mielessä tämä on haaste EU:ssa, jossa on varsin heterogeeninen tilanne jäsenvaltioissa, mutta en mitenkään ajattelisi, että tämä on mitään nollapeliä. Jokainenhan hyötyy kaupasta ja aina tulee sellaisia vaiheita, jolloin maat viemät enemmän kuin tuovat ja tilanteet vaihtuvat. Jos tämä pitkittyy, joku tilanne, niin sinä olet ehkä oikeassa, että tämä tilanne on ollut vallalla jonkun aikaa, niin kuin te sanoitte, mutta pitäisi pohtia, mitä tämä tarkoittaa, mitä voidaan tehdä, onko tämä kestävä pohjalla vai ei. Mutta ei tämä mitään katastrofaalinen asia mielestäni ole. Mutta haasteellisuutta se kyllä lisää, mitä tulee politiikkojen koordinointiin. Well, uh, I think this is... No, minusta tuntuu, että tämä on hyvin keskeinen kysymys. Minun arvioni EU 2020 strategiasta tällaisenaan, kun siitä nyt keskustellaan EUn toimielimissä, on se, että jos vain kysymme, miten voimme huolehtia siitä, että EU 2020 strategiasta tulee tehokkaampi kuin Lissabonin strategia. Lissabonin strategiasta on varmasti voitu jotain oppia – niin tähän mennessä, jos katsotaan pöydällä ehdotuksia, niin minä arvioisin asiaa niin, että meiltä puuttuu edelleen välineitä puuttua kahteen ongelmaan. Ensinnäkin, miten voidaan vauhdittaa siirtymää älykkäämpää ja vihreämpää talouden suuntaan, osallistavamman suuntaan. Tässä vaaditaan voimakkaampia poliittisia välineitä, myös rahoitusvälineitä – mutta nyt meillä on vastassa myös toinen ongelma, joka liittyy juuri siihen, mitä eroavaisuuksia syntyy EUn sisällä. Joten meidän pitäisi nyt identifioida välineet, joiden kautta saadaan lisää konvergenssia yhteisten tavoitteiden osalta niin, että todella yhdessä kuljetaan kohti älykästä, vihreää, osallistavaa yhteiskuntaa. Silloin tarvitaan konvergenssin välineitä – Tämä on tärkeää, kun ajatellaan Eurooppa-neuvoston tuorempia johtopäätöksiä. Eurooppa-neuvoston viimeisenä päivänä konvekessana sinne lisättiin. Ja nyt pitäisi määritellä puitteet sille, mitä tarkoitetaan monenvälisellä valvonnalla. Ensimmäistä kertaa ei pitäisi ainoastaan katsoa vajetta kasvua, velkaa, vaan katsotaan myöskin kappatasetta ja katsotaan myöskin parhaassa tapauksessa työllisyyttä. Eli tarvitsemme kattavammat puitteet, jotta voidaan huolehtia seurannasta EUn tilanteesta. Tässä minun huomioni. Jakosari. Thank you very much. Um, I think that the major asset of Europe are... Kiitoksia. Tärkein plussa EU-ssa on sisämarkkinoita. Kukaan ei ollenkaan maininnut sitä, että hyvä keino saavuttaa kasvua on saada sisämarkkinat toimimaan. Euroopan sisämarkkinat ovat maailman suurimmat sisämarkkinat ja tietenkin nyt sitten odotamme herra Montin ehdotuksia, mutta haluaisin kysyä Rova Rodrigueselta, mitä te korostaisitte, kun pitää tarttua vaivoihin, vikoihin sisämarkkinoilla? Ja toinen kysymykseni oli myös tyytyväinen tämä mainittiin, puhuttiin tästä epävarmuudesta. Siitä puhuin Rova Fuchs koska Bill Clinton sanoi saman tavalla vähän typeräajattelua ja korosti näitä lukuja. Ja nyt meidän täytyy sitten sanoa, että ihminenhän tässä on tyhmä. Luin jotain painossa times että hiljattain korkean tason konferenssin johtavia taloustieteilijöitä tämän konferenssin toisen rahoitti herra Soros. Siellä siihen tulokseen, että ihmisten psykologia on paljon tärkeämpää kuin taloudelliset tekijät. Onko teillä mitään tietoa tästä korkean tason Soros-seminaarista? Well, uh, first the, the issue of uh, internal market. Ensin sisämarkkinan kysymys. Kaikki odottavat tätä Montin raporttia. Periaatteessa Siinä on hyvä ajatus taustalla se, että tarvitaan uutta kompromissia sisämarkkinoiden osalta, koska toisaalta tarvitsemme syventämistä ajatellen sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, mutta tämä pitäisi kuitenkin yhdistää tiettyihin ehtoihin. Ajatellen sitä, miten voidaan siirtyä kohti yhteisiä standardeja sosiaalisesti ympäristön osalta ja, ja, ja myöskin verotuspolitiikassa. Verotuspolitiikassa en puhu tietenkään harmonisoinnista, vaan puhun keskeisestä ratkaisevasta kysymyksestä, joka meille tulee eteen. Nimittäin ennemmin tai myöhemmin kaikki hallitukset joutuvat pohtimaan sitä, että nyt on tarve korottaa veroja. Tässä pitäisi omaksua yhteinen suunta, joka on elpymistä ajatellen ratkaisevan tärkeä. Sanotaan, että joka tapauksessa – ei pitäisi lisätä työn taakkaa, vaan meidän pitää löytää verotusmahdollisuuksia muualta. Hiilivero ja rahansiirtoon liittyvät verot. Tätä veropolitiikkaa on koordinoitava, muuten se ei ole tehokasta. Emme tiedä vielä Montin kertomuksen ehdotuksia, mutta selkeä yhteys varmasti on jo olemassa – siinä, että käytetään yhtenäismarkkinoiden luomia mahdollisuuksia toisaalta ja toisaalta koordinoidaan finanssipolitiikkaa, veropolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa Euroopan unionissa. Toivon, että Montin kertomuksessa vedetään samat johtopäätökset. Toinen kysymys, jos ymmärsin sen oikein, Soros on vähän aikaa sitten sponsoroinut aloitetta, jossa pyritään löytämään vaihtoehtoja taloudessa, jolla voidaan reagoida ennakoimattomiin kriiseihin, joita ei ole ainoastaan takanamme minun mielestäni, vaan edessä myös. Ja lehdistössä esitettyjen tietojen pohjalta konsensusta ei ollut. Se ei ole yllättävää, kun taloustieteessä on monia trendejä, monia mielipiteitä, mutta ainakin on tunnustettu se, että jonkinlainen standardin mukainen ajattelu on nyt epäonnistunut ja tästä ongelmasta pitäisi päästä eroon. Ratkaisumalli on tässä hyvin epäselvä, koska toisaalta näemme, että jos toimielin kysymykset palaavat aina esimerkiksi esiin. Eikä meillä ole oikein tällaista synteesiä, joka voisi olla uskottava. Meidän pitäisi puhua yksityiskohtaisemmin, koska klassisen ajattelun epäonnistuminen on hyvin selkeä ja siinä mielessä me todella tarvitsemme vaihtoehtoja. I follow the list that I have and I have... Seuraavana neljä puheenvuoroa vielä listalla puheenvuoropyyntöä. Jätetään sitten puhelista siihen ja Pervaus saa viimeisen puheenvuoron niin kuin yleensä. Minäkin halusin esittää kysymyksen tässä yhteydessä. Luvallainen, kysyisin teiltä molemmilta jotain. Ensimmäinen teille, Rodriguez kaksi kehityksen kulkua, jotka vaikuttaa työmarkkinoihin suuntaan. Väestökehitys yhtäältä ja toisaalta se, että on yhä enemmän koulun kesken jättäneitä. Eli vähemmän ihmisiä näistä vähemmästä määrästä ihmisiä on yhä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole saaneet riittävää koulutusta eikä joita ei voida kouluttakaan. 15 prosenttia lähes Saksassa, yksi seitsemästä. Tämä on todella huolestuttavaa. Ja pohdin sitä, että jos nyt tässä tilanteessa, josko tässä tilanteessa pitäisi vauhdittaa ponnisteluitamme, jotta luotaisiin todella aidot eurooppalaiset työmarkkinat, joita meillä ei oikeastaan ole. Onko pyritään saattamaan päätökseen sisämarkkinat, meidän täytyy pyrkiä luomaan eurooppalaiset työmarkkinat, aidot sellaiset – Olisitteko samaa mieltä tästä? Ja toinen kysymys, oletteko sitä mieltä, että Bolonian prosessi todella auttaa meitä luomaan sellaista osaamista, joita tarvitsemme? Bolonian prosessi opettaa tavallaan tiettyjä taitoja, mutta opiskelijoista ei ehkä tule kuitenkaan kypsiä yksilöitä. Tulevaisuudessa me kuitenkin tarvitsemme – persoonia, jotka itse voivat saada hyötyä elinikäisestä oppimisesta ja niin edelleen. Toinen kysymys, Fuxendel. Puhuitte siitä, että luottamus on kärsinyt hyvin voimakkaasti ja voimme olla vain yhtä mieltä. Mutta onko teillä jotain empiiristä todistusaineistoa siitä, että tämä luottamuksen menetys on esimerkiksi lisännyt korruptiota tai muuta sellaista, muita sellaisia ilmiöitä, joita emme nykypäivänä todellakaan tarvitsisi. I have you on the list. Niin te olette kysyjä puhelistalla, mutta minä menen tässä järjestyksessä. Anteeksi puheenjohtaja, koska meillä on vain 10 minuuttia. Ehkä olisi reilumpaa, jos kaikki voivat esittää kysymyksen ja sitten globaali vastaus lopuksi. Mu- muuten ei ole tilaa. Selvä. No Thompson, olette tässä listalla seuraava puhuja. on Gebhardt, Ulmayer ja Thompson. Ja Pervansian viimeisenä. Ähm, Kiitoksia. Voisin oikeastaan jatkaa tästä, mistä te puhuitte, herra Klins, eli äh, luottamuksen puute. Siitähän puhuttiin usein. Jos ihminen ei luota tulevaisuuteensa, niin hän ei myöskään käytä hänellä olevia rahoja, niin niitä sanottiin. Ja siksi politiikalla on tärkeä tehtävä luoda jälleen uutta luottamusta niin, että ihmiset liikkuvat jälleen yhteiskunnassa, mutta myös laajemmin maantieteellisesti. Tämä on hyvin tärkeää. Ja me tarvitsemme todella toimia, joilla tähän päästäisiin. Ja toiseksi tärkeä asia, jota toitte esiin, on se, että on olemassa rakenteellista työttömyyttä. On seitsemän miljoonaa työpaikkaa yhtä aikaa ja kun on olemassa myös paljon naisia, jotka ovat päteviä, mutta eivät kuitenkaan pääse töihin. Eli meidän täytyy päästä tässä kyllä paremmin eteenpäin. En tiedä nyt mitkä ovat. Siis Saksassa 54 prosenttia, 45 prosenttia loppututkinnon suorittaneista ovat naisia, mutta työmarkkinoille he eivät niinkään ilmaannu. Ja miksi näin käy, niin tähän täytyy löytää vastaus. Ja sitten eräs toinen kysymys, johon haluaisin vastauksen, jota minulla ei ole. Erityisesti Rova Rodriguez. Meidän on luotava ihmisille työpaikkoja. Työpaikat eivät saa olla liian kalliita, jotta ne pystytään maksamaan. Ja samaan aikaan kuitenkin meidän, me voimme luoda työpaikkoja esimerkiksi palvelualalle, hoiva-alalle, matkailuun ja tällaisille aloille, joissa kuitenkin kustannukset ovat korkeita, koska tarvitaan pätevyyttä. Ja 20-30 vuoden aikana on kuljettu hieman eri suuntaan taloudessa. Mitä enemmän saatiin tavallaan työvoimaa työmarkkinoille, niin sitä enemmän ihmisiä myös irtisanottiin, koska koneet korvasivat heidät. Ja tästä syntyi suuri ristiriitaisuus, johon pitää pystyä vastaamaan. Niin, no en minä täällä nyt niin paljon puhu. Antakaa minulle vielä hetki. Eli tässä todella täytyy pohtia tätä, miten asiat voidaan rahoittaa. 30 vuotta sitten meillä oli Saksassa äh, toisenlainen tilanne. Me keskustelimme tällaisen transaktioveron lisäksi muunlaisista veromahdollisuuksista. Ehkä tästäkin pitäisi keskustella. Kiitos puheenjohtaja. Olen hieman yllättynyt siitä, että kauppatase ja vaihtotase menevät aina sekaisin edelleenkin. Se on aika yllättävää. Se näkyy jatkuvasti keskusteluissa, mutta ei kauppataseen takia Alankomaita kannata tässä syyttää. Se on pärjännyt todella hyvin, vaan tässä täytyy nyt katsoa, miten todella niissä maissa voidaan auttaa, jossa tältä osin oikeasti on ongelmia. On tyypillistä, että aina kritisoidaan parhaita ja tässä tapauksessa Alankomaita, mutta ei tämä auta meitä eteenpäin. Kysyisinkin aivan eri suuntaan luottamuksesta. Kuuntelin tarkkaan ja erityisesti Yhdysvallat luottavat itsensä todella voimakkaasti mutta eurooppalaiset ovat enemminkin epätoivon partaalla, kun taas yhdysvaltalaiset ajattelevat, että kyllä me selviämme, pääsemme vaikeuksista eroon. Mutta Euroopassa tällaista luottamusta ei ole. Ja kysyisinkin, emmekö todella kiireellisesti kaipaisi sitä, että tuotannossa Euroopan sisäisesti, ei pelkästään vihreissä teknologioissa ja muissa äärimmäisen moderneissa teknologioissa, jos olemme voimakkaita, niin toimia yhdessä bioteknologia kysymyksissä, lääketieteen kysymyksissä. Eri maissa on tietoja, taitoa. Eikö nämä pitäisi sitoa mahdollisimman hyvin yhteen, yhdistää voimat – eikä niinkään siirtää tuotantoa muualle ja sitten tuoda tuotteita Eurooppaan. Kyllähän tätäkin tietenkin aina tapahtuu, mutta se, että tuotanto siirrettäisiin voimakkaasti Aasiaan, ei olisi pelkästään mikään meidän voimakkuutemme, vaan osoitus siitä, että tukeutuisimme aivan liikaa palveluihin. Ja tämän vaikutukset näkyvät esimerkiksi Isossa Britanniassa. Ja sitten toiseksi kun käsittelemme työpaikkoja, niin usein näkee, että puhumme globalisaatio, globalisoidusta rahoituspalveluista ja muista, mutta suurin osa työpaikoista on kuitenkin kaikkein pienimmissä yrityksissä, jotka eivät mitenkään toimi maailmanlaajuisesti. Eli eikö tässä nyt ylipainoteta keskusteluissa, verokeskusteluissa ja muissa – juuri näitä globalisoituja rakenteita, vaikka yhteiskunnallinen vakaus liittyy aika pitkälti juuri pienimpiin yrityksiin. Eli eikö meidän pitäisi vielä pohtia esimerkiksi verokysymyksiä, mahdollisia verojen korotuksia, kuinka voidaan saada talous kasvuun, eikä niin, että tässä rasitetaan sellaisia, jotka muutenkin kärsivät. Eli tämä olisi aivan vääränlaista muutosta. Meidän pitäisi päästä oikeanlaiseen fiksun suuntaan. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kovasti, Rova Rodriguez, siitä, että osoititte ydinongelmaan, nimittäin miten luodaan moderni Eurooppa, uusia työpaikkoja. Ja me olemme er-, e-, erottamassa innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, työpaikan luonnin, teollisuuspolitiikan, eikä var- pelkästään vähiten tässä parlamentissa. Kun puhumme innovaatiosta, emme puhu samalla e- elinkästä koulutuksesta. Ja minusta on todella omituista, että ihmiset eivät näe sitä, että innovaatio, että työntekijöiden pitäisi olla innovatiivisia, niin tätä varten heidän täytyy olla koulut, saada koulutusta. Työmarkkinaosapuolet Tanskassa ovat kehittäneet käsitteen, jonka nimi on työntekijän eteenpäin viemä innovaatio. Se nopeuttaa tuottavuutta, se muuttaa monia työpaikkoja. Ja minä todellakin toivon, että voidaan että he pystyvät viemään tätä uutta käsitettä siitä, miten työvoimasta tulee paljon luovampaa, innovatiivisempaa, vaikkakin on kyseessä vaikka siivooja tai keskitason johtaja työpaikalla. Ja jos näin tehdään, niin tässä koulutus on ennakkoedellytys. Ja tietenkin meidän pitää ajatella tutkimusta, koulutusta, näitä innovaatioita kaikkia yhdessä, mutta näin emme tee. Ja kun te sanoitte, että meidän pitäisi tarkastella luovia teollisuuksia ja yrityspalveluita, niin menkääpäs tutustumaan 7 puiteohjelmaan. Siellä se on kaikki äh, IT-teollisuudesta tai valmisteluteollisuudesta, koska vieläkin elämme tällaisessa teollisessa valla- yhteiskunnassa. Emme ymmärrä, mistä uudessa taloudessa on kysymys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me investoimme yrityksiin, investoimme autoteollisuuteen, rautateollisuuteen, terästeollisuuteen, rautateollisuuden vanha-aikaisiin teollisuuksiin. Tulin juuri New Yorkista, jossa tutustuin tietokonepeliteollisuuteen. Se on valtava ala siellä, se on suurempi kuin elokuvateollisuus ja se työllistää paljon ihmisiä. Investoijat investoivat puoli miljardia dollaria tietokonepeleihin eikä se kuitenkaan kuulu mitenkään meidän strategiaamme, jota päätäisiin kriisistä ulos. Sitten yrityspalvelut. Me emme tee tutkimusta tässä mielessä, miten luodaan työpaikkoja yrityspalveluiden kautta. Tässä on pelissä myös meidän mentaliteettimme. Meidän pitäisi päästä pois valmistavan teollisuuden, valmisteollisuuden yhteiskunnasta, joka kohti tietoyhteiskuntaa. Ja lopuksi vielä naisista kun tarkastelemme vihreää sektoria, tällä hetkellä 8 prosenttia 80 prosenttia miehistä, jotka on miehiä tällä sektorilla, oletan, että 90 prosenttia hoiva-alasta taas on naispuolisia työntekijöitä. Ja meillä on kasvava sukupuolten välinen kuilu Euroopassa, ja minä haluaisin, että jos me vaikka naisten valiokunnassa voisimme käyttää tätä kriisiä ja työpaikkojen luomista ja näin vähentää työ, työmarkkinoiden sukupuolijakaumaa, joka on selkeästi esillä Euroopassa. Kiitoksia. Euh, merci. Je conclurai pas, donc, puisque euh, il faut quand même que nos, nos invités puissent, euh, puissent répondre. Mais je voudrais. Niin, Aika ei ole ja vastauksia pitäisi vielä saada, mutta haluaisin palata siihen, mistä Maria Rodriguez puhui. Hän puhui välttämättä mistä rahoitusvälineistä, liikkuvuudesta. Mitä Euroopan tasolla tehdään, jotta voidaan varmistaa, että saadaan aikaan sellaista kasvua, joka loisi työ, työllisyyttä? Sitten äh, Rova Fuchs, hän puhui luottamuksesta. Yksi EUn tekemä virhe EUn aikana taloudellisesti oli juuri tämä luottamuskysymys. Käytän usein tätä argumenttia, pyydän anteeksi. Vuonna 2008 IMF otti ensimmäisen kerran esiin ajatuksen siitä, että EU voisi ajautua taantumaan. Saksasta saatiin tuolloin ensimmäisen vuosin neljänneksen tiedot, jotka osoittivat, että autoteollisuuden myynti laski. Ja tämä antoi ymmärtää heti sen, että jokin oli pielessä. Olin Ekonissa, Lagarde ja Trichet ja Juncker ja Almunia soittivat minulle. Tämä on todella totta. Vannon sen. Meillä oli IMFn tiedot, joihin ehkä Yhdysvaltain tiedot vaikuttivat. Ja he kaikki sanovat, että ei tässä ole mitään hätää. Alettiin pelätä sitä, että perheet menettäisivät luottamuksensa, eivätkä enää kuluttaisi. Ja siksi teeskenneltiin, että kaikki oli aivan paikallaan. Ja ehkä tämän takia tilanne oli hieman epäselvä. Ja yksi päätelmä tästä kuulemisesta on se, että aivan kuten neuvosto on sanonut, niin näissä irtautumistrategiassa täytyy olla todella varovaisia, koska muuten meidän täytyy pohtia mahdollista moratoriota kasvusopimuksen suhteen. Ja se olisi aika vaikeaa näin hankalalla hetkellä. Ja vielä kaksi asiaa. Se, mitä Jaakonsaari sanoi sisämarkkinoista. Mario Monti on tehnyt ehdotuksensa ja kun hän sen antoi, olin innostunut, mutta kun kuuntelen sitä enemmän, niin huoleni kasvavat. Tässä puhutaan rahoitusmarkkinoiden harmonisoinnista, mutta voi käydä niin, että tätä kautta tuhotaan sisämarkkinoita – ja Montin ehdotukseen liittyy useita huolenaiheita. Ja vielä lopuksi englanniksi. Niin, vielä tästä Bolonian prosessista. Emme parlamentissa, ehkä kulttuurivaliokunnassa tätä pohdita, mutta emme muuten sitä paljonkaan käsittele. Ja Ranskassa tutkimukseen liittyy paljon epäilykseen. pohditaan sitä, onko tämä prosessi oikeanlainen. Päästäänkö sillä todella oikeaan suuntaan? Tässä kaikki. Pyytäisin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti, koska tulkit ovat jo tekemässä ylitöitä ja lähtevät viiden minuutin kuluttua. Niin yksi huomio Veropolitiikasta puhuin ehkä liian lyhyesti. Olen samaa mieltä, että ongelmia on kaksi. Verotustaakkaa pitää muuttaa toisaalle ja toinen on ei nyt ihan harmonisointi, mutta kuitenkin jonkinlainen konvergenssi verotuksen alalla. Tämä on varmasti keskeinen ongelma sisämarkkinoilla. Väestö kysymykset, ongelmat. Eli miten vältetään riski, että menetämme potentiaalia. Koulupudokkaita voidaan varmasti pudokkaiden määrää vähentää. Liikkuvuutta pitäisi lisätä ja maahanmuutto on myös ratkaisu. Poljanan prosessista minun on sanottava, että olen samaa mieltä siitä, että tähän mennessä Bologna on auttanut siinä, että standardoitiin koulutusta Euroopassa. Mutta ei näin saatu tuettua liikkuvuutta. Jokin tässä on mennyt pieleen. Minulla oli mahdollisuus olla puheenjohtajana komission eras, korkean tason Erasmus-työryhmässä. Tässä on pullonkaulu. Me tarvitsemme aidot mahdollisuudet laajentaa Erasmusta, erityisesti tukea siis yliopisto-opiskelijoita tässä. Olen kanssani samaa mieltä. Kolmas ongelma, se, että tarjolla on enemmän nuoria ihmisiä, joilla on korkea koulutus, mutta kysyntä ei vastaa tätä, siinä on kuilu. Siksi meidän täytyy uudelleen kouluttaa kysyntää, kun ajatellaan, mitä työpaikkoja luodaan. Miten tässä onnistutaan? No siksi tämä yhteys tarvitaan innovaatioiden suuntaan. Lopulta olen kanssanne samaa mieltä, että taustalta löytyy luottamusongelma. Miten voidaan luoda luottamusta? Minun kantani tässä on se, että nykytilanteessa kun elpyminen vasta varovaista, niin luottamusta voidaan lisätä vain luomalla uutta yhtenäisyyttä yksityisten aloitteiden ja valtion väliintulon välillä. Valtioilla tässä on aito vastuu kannettavana, jotta voidaan luoda mahdollisuuksia yksityisten hankintojen kautta, standardien kautta – ja rahoitusvälineiden tavarojen tarjoamisen kautta. Ja sitten tarvitaan yksityisiä aloitteita, mutta tilanne on nyt sellainen, että emme voi aina luottaa yksityisiin aloitteisiin. Siksi tarvitaan toisenlaista luottamusta. On painotettava sitä, että on koordinoitava politiikkaa, joka ei ole vielä koordinoitua. On hyvin yllättävää, että tähän mennessä ei ole voitu koordinoida teollisuuspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, No, tätä yhdessä. Nämä on eroteltu tässä Euroopan tasolla ja monissa jäsenvaltioissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Joten meidän on luotava toisenlaiset puitteet. Ja tähän mennessä tässä ei ole onnistettu EU 2020-strategiassa. Tätä ei ole ratkaistu näissä puitteissa EU 2020. Puhuin ihan lyhyesti tässä tämä. Kiitos paljon. Nyt meidän on jatkettava englanniksi. Say a few words, um